Uh, please uh, uh, sit down, colleagues. Kollegat, käykää paikoillenne. Meidän täytyy aloittaa kokous. Kukaan ei ole pyytänyt muutoksia esityslistaan, eli voimme edettää esityslistan mukaisesti. Ensin muutama puheenjohtajan ilmoitus. Kasulides on nimetty esittelijäksi pysyväksi esittelijäksi neuvotteluihin, jotka liittyvät EUn ja Kanadan neuvotteluihin, eli onnittelut kollega Kasulid Ja sitten tämä päätös, joka on tehty, liittyy suosituksiin neuvostolle koskien neuvotteluita EUn ja Ukrainan, EUn ja Georgian ja suositus johdonmukaisen politiikan osalta koskien totalitaarisia hallintoja ja tässä esittelenä on Watson. Ja sitten vielä olemme päättäneet, että äänestyssisat ja kompromissitarkistukset, no tämä on hiukan monimutkainen kysymys, mutta ne on esitetty jätettävä 24 tuntia ennen äänestystä valiokunnassa. Tietenkään tämä ei haittaa sitä mahdollisuutta, kuten työjärjestyksessä on todettu, että voidaan esittää suullisia tarkistuksia äänestyksen yhteydessä. Mutta olemme kuitenkin sopineet, jotta voimme välttää ongelmia. Olemme ehdottaneet, että suositamme tämän tyyppistä toimintaa. Nyt voimme siis siirtyä esityslistalle ja meillä on nyt täällä tärkeitä vieraita ja pyydämme anteeksi tätä pientä myöhästymistä. Ja nyt lähdemme käsittelemään näitä varsinaisia asioita. Eli vuoristokarabahin tilanne – Tässä kuulemisessa syvennetään nyt tietoja tästä aiheesta. Ja avaamme nyt keskustelun ja arvioimme uusia elementtejä. Hiljattain Kirilovin mietintö käsitteli eurooppalaista strategiaa kaukasuksen alueella ja vuosi sitten päätettiin käynnistää tämä keskustelu ja hiljattain äänestettiin päätöslauselmasta, jolla muutettiin itäistä ulottuvuutta ja siinä Siviechike oli esittelijänä. Ja näistä asioista tänne on kutsuttu keskustelemaan monia vieraita, jotka ovat neuvottelemassa ratkaisua näihin konflikteihin. Täällä on Robert Bratke, joka on yhdysvaltalainen Minskin ryhmän varapuheenjohtaja ja sitten Bernard Frassier, mieskiryhmän varapuheenjohtaja ja suurlähettiläs Andrei Karsprik, joka on Etyjin puheenjohtajan edustaja, ja sitten Petri Semnebi, joka on EUn erityisedustaja Etelä-Kaukasuksen alueella. Ikävä kyllä, Ruso Igor Popov ei ole paikalla, hän ei voinut hyväksyä kutsuamme, hänellä oli muita aikaisempia sitoumuksia. Ja lopuksi täällä on myöskin Miroslav Lajczak, EASn pääjohtaja. Ja pyytäisin, että hän kertoo EUn suhteista käynnissä oleviin neuvotteluihin. Eli aloitamme kuulemisen. Ja suurlähettiläs Robert Bradke saa viiden minuutin puheenvuoron. Ja sen jälkeen, no hän voi saada vähän lisäkin aikaa, mutta hän voi sitten käynnistää tämän keskustelun. Ja sen jälkeen hän voi sitten vastata kysymyksiin, joita hänelle esitetään. Ehkä noin viisi minuuttia ja katsotaan sitten, miten etenemme. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Minulle ilmoitettiin, että 10 minuuttia olisi puheaikaa, mutta yritetään nyt tiivistää viiteen minuuttiin. Alkuun toteaisin, että olen iloinen voidessani olla täällä vieraana. Kiitokset kutsusta tähän kuulemistilaisuuteen. Kun Clinton viime vuonna keskusteli Busekin ja ryhmän johtajien kanssa, hän ilmoitti, että Yhdysvaltain pitää panostaa enemmän yhteistyöhön EUn kanssa, eikä ainoastaan neuvoston ja parlamentin, äh, neuvoston ja komission suuntaan, vaan, vaan myöskin erityisesti parlamentin suuntaan. Ja tästä syystä minäkin haluan täällä kantaa korteni keko. Niin viime Kuussa tavattiin Lady Ashton ja näissä keskusteluissa korostettiin Yhdysvaltain ja unionin välisiä suhteita ja niiden merkitystä. Clinton ilmoitti, että me olemme kumppaneita, jotka tekevät yhteistyötä kaikkien maailman haasteiden tiimoilta. Ja voin kertoa teille, että vuoristokaraba ei ole mikään poikkeus. Me teemme aiheeseen liittyen tiivistä yhteistyötä Ranska on Minsk-ryhmän varapuheenjohtajavaltio. Liettuan kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Ja Etyjin puheenjohtaja tulee Latviassa ja me teemme tiivistä yhteistyötä ulkosuhdehallinnon edustajien kanssa ja itäisen kumppanuuden merkitys on meille erittäin tärkeä koska sitä kautta saadaan uudistuksia aikaiseksi ja sitä kautta saadaan varmistettua Kaukasuksen alueella rauha. Yritän esittää asian hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi, mutta mm, ehkäpä kolme osiota, jotka halusin ottaa esille. Ensinnäkin tämänhetkisistä neuvotteluiden, neuvottelun tilanteesta ja sitten Yhdysvaltain sitoumus tässä prosessissa. Ja sitten vielä Euroopan unionin rooli jatkossa. Siitä voitte kertoa minulle. Mitä tulee tämänhetkisiin neuvotteluihin, niin uskoakseni olette jo nähneet Obaman, Medvedevin ja Sarkozyn Dovillin julkilausuma. Siellä asianosaisia pyydettiin ryhtymään päättäväisiin rauhaan johtaviin toimiin Vuoristokarabahin suhteen. He pyytävät, että asianosaiset sitoutuvat seuraavassa huippukokouksessa tähän yhteiseen tavoitteeseen, että tunnette nämä perusperiaatteet, kuten tämä puiteasiakirja josta löytyvät yksityiskohtaiset ohjeistukset ministereille sen suhteen, miten rauhaa voidaan saada aikaiseksi. Eli kyse on ohjeistuksesta, suuntaviivoista, peruskysymyksistä, joiden kautta rauha voidaan saavuttaa. En lähde nyt näitä yksityiskohtia selvittämään, mutta kerron vain sen verran, että Ehkäpä kollega Frazier voi kertoa tästä enemmän, koska hänen on paljon enemmän kokemusta aiheesta kuin minulla, mutta niin kuin Obamakin totesi, tämänhetkinen tilanne ja lähestymistapa on hyvin epätasapainoinen ja nyt seuraavassa huippukokouksessa pitää päästä eteenpäin. Kuten sanottu, en nyt lähde käsittelemään yksityiskohtia, mutta me lähdemme liikkeelle kuudesta asiasta, jotka presidentit ottivat neuvottelussa esille ja tämä asiakirjakin on teillä käytettävissä. Medvedev johti kokousta yhdessä Lavarovin kanssa – he ovat todellakin ponnekkaasti toimineet tämän hyvinkin hankalan aihealueen kimpussa, mutta Yhdysvallatkin ovat toimineet erittäin aktiivisesti. Presidentti Obama tapasi Sarkisanin ja Lianin. Clinton tapa, kävi ensimmäisenä ulkoministerinä Bakuussa, sitten Jim Bakerin vierailun. Clinton tapasi Verkundassa Sarkisianin sekä ulkoministeri ulkoministerin tämän sama, samaisen matkan yhteydessä. Viime kuussa ulkoministerit kävivät Yhdysvalloissa vierailulla ja myöskin Euroopan asioista ja kaukaisen asioista vastaavat henkilöt ovat käyneet Azerbaidsanissa. Ja sitten mitä tulee omaan tehtävän kuvaan, niin minä olen kahte, 32 otteeseen käynyt rapakon toisella puolella aloitettua niin tässä tehtävässä niin vuonna 2009 kävin Kaukasuksen alueella tai muualla Euroopassa ja olen tavannut myöskin Etyjin puheenjohtajan ja voin vakuuttaa teille, että Yhdysvallat on sitoutunut sataprosenttisesti rauhanomaisen ratkaisun aikaan saamiseksi vuoristokarabahin konfliktissa. Ihan lyhyesti vielä näin loppuun tästä EUn roolista. Alkuun totesinkin jo, että EU tekee jo jäsenvaltioiden tai toimielinten kautta. Minun ei tietenkään tarvitse kertoa teille, mikä teidän roolin pitäisi olla. Teidän pitää itse päättää tästä työkuvastanne, mutta ehkäpä sallitte muutaman lyhyen huomautuksen. Ensinnäkin olen vakuuttunut siitä, että nykyinen mekanismi, eli Minskin ryhmän kolme varapuheenjohtajaa tai yhteispuheenjohtaja on tehokkain mahdollinen ratkaisumalli ainakin prosessin tässä vaiheessa. Se ei ole valitettavasti onnistunut saamaan aikaiseksi rauhansopimusta, mutta eteenpäin on päästy ja tärkeintä on se, niin kuin asianosaisetkin ovat meille ilmoittaneet, että ollaan vältytty uudelta sodalta, joten me emme saa aliarvioida tätä saavutusta tämän Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajuusjärjestelmän kautta. Minskin ryhmä on joustava, se pystyy reagoimaan nopeasti tila, muuttuviin tilanteisiin. Se varmistaa myöskin luottamuksellisuuden. Tämä on asianosaisille tahoille erittäin tärkeä seikka. Joten toteaisin vielä, että kun katsotaan tämänhetkistä tilannetta, neuvottelutilannetta, niin minä uskon, että tämä järjestelmä on tehokas. Nyt kun katsotaan eteenpäin, eli kun neuvotteluista yritetään päästä sopimukseen ja sopimuksen täytäntöönpanoon, niin minä uskon, että kaikki voivat panostaa enemmän tähän rauhanprosessiin ja erityisesti EUlla voisi olla ratkaiseva rooli. EU on osoittanut, että se on kykenevä monilla aloilla – saamaan toimivia ratkaisuja aikaiseksi. Mutta kuten sanottu, kun siirrymme täytäntöönpanon vaiheeseen, niin kyse on hyvin monimutkikkaasta järjestelmästä. Me tarvitsemme kahdenkeskisiä suhteita, vuoropuhelua, käydä kiistanalaisimpien asioiden kimppuun, eli henkilöiden paluualueelle ja niin poispäin. Eli nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joiden osalta EUlla voi olla hyvin keskeinen rooli. Kuten sanottu, toivottavasti pääsemme pikaisesti eteenpäin, niin kyllä minä uskon, että tulevina kuukausina EUn rooli tulee kasvamaan. Ja myöhemmin mielelläni voisin vastata mahdollisesti esitettäviin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia suurlähettelys Bradke. seuraavaksi suurlähettiläs Fassier, joka on ranskalainen varapuheenjohtaja Minskin ryhmässä. Ja jos hänkin voisi puhua noin viisi minuuttia, niin se olisi oikein miellyttävää. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first of all, I... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin korostaa sitä, että Etyjin Minskin ryhmän puheenjohtajuus ei ole pelkästään kyseisillä kolmella maalla, vaan, vaan kyse on tiimityöstä. Tiimi toimii ministeritasolla. Meillä on niin sanotut Madridin periaatteet toimintaohjeena ja troikka. Ja luonnollisesti toimii myös valtion päämiesten tasolla. Robert Bratke muistutti meitä Dovillin julkilausumasta. Siellä Obaman, Medvedevin ja Sarkozyn välillä saatiin aikaiseksi tämä julkilausuma. Troika on sitoutunut tähän työhön. Se on tehnyt työtäni yli kuuden ja puolen vuoden ajan. Haluan pahoita, pahoitella sitä, että äh, venäläinen kollegamme Papov ei voi olla tänään paikalla. Hän on mukana valmistelemassa hyvin tärkeää seuraavaa vaihetta neuvotteluissa, joka on tulossa parin viikon päästä. Tarkoituksenani on kehitellä hieman kolmea aihetta. Herra Pratke kuvaili tämänhetkistä tilannetta neuvotteluissa. On tärkeää ymmärtää, mikä on tausta, miten tähän on päädytty – koska oikeastaan tämähän on tulosta äh, viiden vuoden työstä. Ja sitten muutama seikka, jotka selittävät sitä, miten tällä hetkellä neuvottelut etenevät varsin tehokkaasti ja mistä se johtuu. Ja loppuun vielä muutama kommentti EUn roolista tässä kuvassa. Täytyy ymmärtää, että nämä neuvottelut liittyvät oikeastaan kolmanteen neuvottelukierrokseen. Heti tulitauon jälkeen oli ensimmäinen neuvottelukierros. Silloin välittäjät pyrkivät integroimaan vuoristokarabahin Azerbaidžanin hallintorakenteeseen. niin tämä epäonnistui silloin katsottiin, että tämä voisi Armenian näkökulmasta voisi muodostaa syyn uudelle sodalle. Sitten 90-luvulla ja 2000-luvun alussa sovittelijat, välittäjät pyrkivät äh, ratkaisemaan sen, miten voitaisiin jonkinlainen ratkaisuehdotus tehdä niin, että Azerbaidžanille löytyisi jonkinlainen hyväksyttävä tapa vetäytyä, koska Bakussakin äh, tämä tulkittiin jonkinlaiseksi sodan osatekijäksi tai syyksi. Nykyisessä neuvotteluvaiheessa äh, tällä kierroksella edeltäjieni kanssa emme niinkään pyri siihen, että ehdottaisimme jonkinlaista loppuratkaisua niin, että konflikti ratkaistaisiin lopullisesti, vaan pikemminkin niin, että ratkaistaisiin ne kysymykset, jotka on mahdollista nyt ratkaista. Miten voitaisiin toimia niin, että hyväksyttävällä tavalla palautettaisiin Azerbaidžanille tietyt alueet ja taataisiin ihmisten eh, itsemääräämisoikeus vuoristokaravahissa? Ja toiseksi, miten itsehallinto voitaisiin hyväksyttävällä tavalla toteuttaa eh, niin, että sitten myöhemmässä vaiheessa vasta pyrittäisiin äänestyksen kautta löytämään lopullinen ratkaisu jotka, jota Engain lopullinen asema voitaisiin määritellä. Niin kuin ne todettiin, kirjallisessa muodossa on tehty niin sanotut Madridin periaatteet. Meillä on neljä viisi sivua näitä periaatteita, 14 periaatetta ja oikeudellinen johdantoosa – Tätä on pidetty hyvin tervetulleena molempien osapuolten taholta jo vuonna 2008. Kun Kosovo kansainvälisesti tunnustettiin itsenäiseksi val- valtioksi, tämä tietenkin aiheutti huolestuneisuutta Azerbaidžanissa. Vuonna 2009 kuitenkin saatiin huomattavasti edistystä aikaan ja katsottiin, että silloin olisi mahdollisuus saada aikaan läpimurto. Silloin puheenjohtajat, kolme puheenjohtajaa otti vastuun siitä, että ensimmäistä kertaa tuotiin päivänvaloon se julkilausuma tai se ratkaisuehdotus, jota tultaisiin ehdottamaan. Bobratski mainitsi tämän yhteenvedon, joka on oikeastaan on yhteenveto 14 Madridin periaatteesta. Vuonna 2009 katsoimme, että läpimurto voisi olla mahdollinen. Vuonna 2009 loppupuolella ensimmäistä kertaa saatiin Moskovan julistus ja molemmat osapuolet olivat samaa mieltä siitä, että ratkaisu on neuvoteltava rauhanomaisesti ja niin, että se on oikeudellisesti sitova kansainvälisten normien mukaisesti. Sitten kun armeenialaiset totesivat, että he hyväksyvät tämän 2008 vuoden asiakirjan, niin uusi versio, joka esiteltiin vuonna 2010, Mm. valitettavasti kuitenkin ainoastaan Azerbaidžan suostui hyväksymään tämän asiakirjan. Tästä lähtien me olemme sitten työstäneet jatkoversioita aina viimeisimpään Sotsin kokouksen saakka, jossa saatiin aikaiseksi edistystä kirjallisessa muodossa tarkoitus on saada tämä kaikki paperille myös lähitulevaisuudessa. Todennäköisesti nyt ollaan tulossa tämän kolmannen kierroksen loppuvaiheeseen. Joko kohta ollaan siinä vaiheessa, että saamme viimeistellyksi tämän ehdotuksen, tai jos siitä kieltäydytään, niin todennäköisesti vaaditaan jonkinlainen uusi käsitteistö, uusi ratkaisuehdotus. No miten sitten nykyinen neuvotteluasetelma soveltuu nykytilanteeseen? Kaikilla kolmella maalla on erilaisia intressejä ja etuja Azerbaidžanissa ja on ollut jo pitkään. Mutta armeenialainen diaspora Venäjällä etupäässä ja toisekseen heitä asuu myös Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Toiseksi tämä muoto sopii myös siihen, että meillä on tietty määrä neuvottelijoita ja hyvin korkealla tasolla voidaan pitää kiinni luottamuksellisuudesta, jota molemmat osapuolet ovat korostaneet ja vaatineet. Tästä vain esimerkkinä, että me keskustelemme niin, että paikalla ovat esimerkiksi pelkästään ministerit. Toiseksi halutaan turvata jatkuvuus. tämänhetkisen Venäjän edustajan edeltäjä johti tiimiä kuuden vuoden ajan. Minä olen tässä tehtävässä äh, ollut kuuden ja puolen vuoden ajan. Todennäköisesti äh, seuraajan, joka on amerikkalainen, mm, tulee niin ikään tehdä työtä varsin pitkäjänteisesti pitkän ajan. kun Georgian ja Venäjän konflikti päättyi, kaikki ajattelivat, että Inskin ryhmä on kuollut ja kuopattu. Silloin kun yhteistyö Venäjän kanssa ei ollut mahdollista, niin kuitenkin Ranska jatkoi työtä. Tämä järjestelmä on myös tehokas, koska se mahdollistaa hyvin nopean päätöksenteon, myös silloin, kun on vaikeita päätöksiä tehtävä ja hyvin lyhyessä ajassa. Tästäkin muutama esimerkki. Vuonna 2008 tuli tauko linjalla, oli eh, yhteenottoja, välikohtauksia ja silloin paikan päällä olevat henkilöt pystyivät kuitenkin soveltuvalla tavalla puuttumaan tilanteeseen ja reagoimaan ja välttää tilanteen eskaloitumisen. Ja lopuksi aivan lyhyesti muutama kommentti EUn roolista. EUn rooli tämän konfliktin ratkaisussa on määrittävän tärkeä, määrävän tärkeä. Meillähän on tässä ratkaisussa eri vaiheita. Se on vaiheittainen. Tällä hetkellä neuvottelut ovat hyvin luottamukselliset ja EUn rooli on määräävä siinä mielessä, että molemmissa maissa se voi valmistella kansalaisyhteiskuntaa, se voi edistää demokratian roolia, demokraattisen yhteiskunnan roolia. Jos tämä ei toteudu, niin puheenjohtajat eivät voi poliittisesti ja julkisesti myydä mahdollista sopimusta kansalle. Tämä on lyhyellä aikavälillä se vaihe, että meillä on sopimus, kumppanit. Meillä on kaikki välineet käytössämme, joita muilla ei ole. EUlla on tärkeä rooli niin, että se antaa oman panoksensa kansainvälisiin ponnisteluihin niin, että voidaan päästä kohti jälleen rakentamista. Myös mahdollista rauhanturvatoiminnan valmistelua silmällä pitäen. Todennäköisesti täytyy luoda jonkinlainen kansainvälinen elin, Tietenkään tilanteita ei voi verrata toinen toisiinsa, mutta esimerkiksi eh, Bosnian esimerkit meillä on mielessämme. Täytyy todennäköisesti luoda jokin elin niin, että kaikki kansainväliset ponnistelut, mukaan, luettuna, mukaan luettuna EUn ponnistelut ja näiden kolmen puheenjohtajavaltion ponnistelut ja kaikkien muiden auttajien, avunantajien ponnistelut kootaan yhteen koska ponnistelut tulevat olemaan valtavat. Kiitos. Grazie, ambasciatore Kiitoksia. Seuraavaksi suurlähettiläs Andrei Kasprits, joka on henkilökohtainen edustaja Minskin konferenssissa. Ja pyytäisin, että jos hänkin voisi puhua viitisen minuuttia. Aikaisemmat eivät tässä onnistuneet, mutta toivottavasti te nyt sitten paremmin pystytte noudattamaan tätä puheaikaa. Eli Kasperit, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Te kuulitte nyt tämän konfliktin etenemisestä ja haluaisin täydentää tätä ja kertoa vähän mandaatista henkilökohtaisen edustajan osalta ja kerron uusimmista tiedoista rintamalta. Henkilökohtainen edustaja nimettiin elokuussa 1995, minut nimettiin vuonna 1996 ja uudelleen nimettiin tämän jälkeen ja saan tukea viiden, minulla on viisi henkilöstön jäsentä työssäni. Tvibitilissä on toimistomme. Neuvottelut ovat olleet pitkiä ja kolme henkilöstön jäsentä ovat rotaatiossa näissä eri paikoissa ja kaksi kansainvälistä jäsentä toimii Tbilisissä. Henkilökohtainen edustaja vastaa kolmesta asiasta. Hän tukee henkilökohtainen tukee puolueita ja raportoi. Hän on puheenjohtajan silmät ja korvat silloin, kun he eivät ole paikalla, ja tapaan säännöllisesti ministereitä, valtionpäämiehiä ja yritän varmistaa, että puheenjohtajalla on päivitetyt tiedot tilanteesta jotka saattavat vaikuttaa neuvotteluihin. Kotisin tapauksessa henkilökohtainen edustaja voi auttaa vierailuissa paikan päällä, ja minun tiimini on järjestänyt seitsemän visittiä viimeisen vuoden aikana. Esimerkiksi lokakuussa oli yli 1500 kilometrin matka, ja valvonta on mahdollistanut sitä, että olemme kolmeen kertaan viime vuoden aikana käyneet paikalla – viimeksi viime viikolla. Mandaatin nojalla me annamme tukea myöskin näille paikoille ja ehkä tärkein asia on luottamuksen rakentaminen, esimerkiksi sellaiset toimet, jotka voivat edistää yhteisymmärtämistä näiden kahden kansan välillä, jotta ne ymmärtävät, että rauha on toivottavaa ja mahdollista, että kompromisseja pitää tehdä. Ne, jotka voivat vähentää loukkaantumisia, ja on toimia, jotka voivat parantaa ilmapiiriä neuvotteluiden ympärillä. Mandaatti on mahdollistanut sen, että voimme poliittisesti helpottaa esimerkiksi armenialaisten ja aserbianlaisten käyntejä alueella, estänyt sotilaisia toimia, esimerkiksi viestintätukea upseerien välillä, taloudellisia ympäristötoimia ja toimia, joihin liittyy tiedotusvälineitä. Neuvotteluissa on edistetty, mutta muitakin toimia tarvitaan ja Azerbaidsanin kanta on selvä. Luottamusta ei voida rakentaa eikä mitään yhteistyötä niin kauan kuin Azerbaidsanin alueella on miehitystä. Tilanteen valvominen on ainoa luottamuksen rakentamistoimi sotilasalalla ja me toimimme 650 kilometrin alueella – kahdessa eri osassa raja-alueella, ja tämä on mahdollista ainoastaan näiden eri osapuolten yhteistyön avulla. Minun toimistoni on tehnyt 12 valvontamissiota tänä vuonna, ja yleensä kaksi hoidetaan kuukaudessa. Ja näin varmistetaan se, että Minskin ryhmän jäsenet saavat tietoa tilanteesta. Tällainen läsnäolo on muutenkin hyödyllistä, kun tapahtuu vakavia välikohtauksia, esimerkiksi se mitä tapahtui vuosi sitten, kuusi kuoli, kolme loukkaantui, voin sitten puheenjohtajalle välittää heti tietoja tilanteesta ja näin voimme ehkäistä tilanteen paheneminen. Myöskin voi olla hyvä puhua humanitaarisista kysymyksistä. Nämä aiheuttavat kurjuutta niille, joita ne koskevat, mutta liian usein ne lisäävät vihaa kansallisella tasolla ja joskus ne ovat olleet kompastuskivi neuvotteluiden edistymiselle. Tiimini ja minä olemme yhteydessä YK edustajiin ja muihin kansainvälisiin järjestöihin, esimerkiksi punaiseen ristiin, erityisesti kun käsittelemme humanitaarisia kysymyksiä, esimerkiksi siviilien, sotavankien tilannetta ajatellen. Ja olen ollut monen tahon kanssa yhteydessä 15 vuoden aikana. Ja erilaisia luovutuksia esimerkiksi tapahtui Astrahanissa ja Shotsissa sopimusten nojalla. Muistutan vielä, että Shotsin huippukokouksessa allekirjoittiin sopimus ja voidaan nyt tehdä tutkimuksia välikohtauksista rintamalla. Ja todennäköisesti tällainen luottamuksen rakentaminen vaatii minun toimistoni tukea. Sitten raportointi, kuten mandaatissa on määritelty, raportoin tilanteen kehittymisestä ja valvomme tilannetta säännöllisesti. Ja pyynnöstä voin myöskin toimittaa briefing-tietoja toisille sidosryhmille, esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan järjestöille. Sitten rintaman tilanne. Se on ollut vakaa viime, maaliskuusta, viime vuoden maaliskuusta lähtien, eli näiden rajojen yli ei ole ammuttu eikä kukaan ole kuollut tilanne ei ole pahentunut alueella ja 17 ihmistä on kuollut tällä raja-alueella viimeisen, eh, ensimmäisten viime viiden kuukauden aikana ja 18 loukkaantunut. Ja viime vuonna 35 ihmistä sai surmansa ja 52 loukkaantui. Toivon, että tänä vuonna lukemat ovat pienempiä ja neuvotteluiden eteneminen todennäköisesti vähentää näiden uhrien määrää. Ja tällä tavalla voidaan myöskin lisätä luottamusta ja näin voidaan jälleen ryhtyä luottamuksen rakentamistoimiin eri toimijoiden välillä. Tämä on siis henkilökohtaisen edustajan toimintaa ja tilanne nähdään ainutlaatuisesta näkökulmasta. Haluaisin lopuksi vielä kiittää tuesta, jota olen saanut EUlta vuosien mittaan, erityisesti Etyjin pysyvässä neuvostossa. Kiitoksia ja sitten olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Grazie, signor ambasciatore. Kiitoksia suurlähettiläs. Ja seuraavaksi tohtori Peter Semnebi, EUn erityisedustaja Etelä-Kaukasuksen osalta. Ja pyytäisin, että että hänkin pitäytyisi näissä viidessä minuutissa ja tuosta kellosta voi sitten katsoa, kuinka paljon aikaa on kulunut. Kiitoksia ja teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Mr. Chairman. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Paljon kiitoksia myöskin tästä saamastani kutsusta tähän erittäin tärkeään kokoukseen. Haluaisin todeta, että esiinnyn täällä vain ainoastaan henkilö, henkilökohtaisesti, koska en ole enää mikään EUn erityislähettiläs. Olen tyytyväinen, että olette kyenneet järjestämään tämän kokouksen. On tärkeää ottaa tämä keskeinen, mutta aika tuntematon konflikti täällä esille ja todettakoon, että vuoristokarabahin konflikti on Etelä-Kaukasuksen vakauden ja rauhan avainkysymys ja varmaan koko Euroopan unionin etä, itäisen kumppanuuden kannalta keskeisin kriisi. Mitä tulee vuoristo Karabahin, niin se aiheuttaa alueella enemmän epävakautta kuin Georgian kriisi. miksi vuoristokarabahilla on tällainen merkitys? Miksi meidän tulee kiinnittää siihen huomiota? alue on hyvin arka ja siellä asevarustelu johtaa hyvin nopeasti voiman käyttöön ja se aiheuttaa ongelmia Turkin ja Armenian välisten suhteiden normalisoitumiselle ja se heikentää myöskin Etelä-Kaukasuksen läpi kulkevan energiaväylän rakentamiselle, joka toteutuessaan tarjoaisi energiaa ja alhaisia kustannuksia. Mikäli vuoristokarabahin ei saada ratkaisua, niin Georgiassa pelätään, että siellä saattaa syntyä sota. No, ei ole mitään merkitystä sillä, että tapahtuuko näin vaiko ei, mutta jo pelkkä tämä pelkotila on yksi ongelma. Vuoristokarapahin kriisi aiheuttaa enenevässä määrin ongelmia ja uhkaa läntiselle maailmalle ja Euroopan unionille. Mitä esteitä on ollut ratkaisun tiellä? Tietenkin luottamuksen puute asianosaisten välillä, se on kaiken ratkaiseva kysymys. Ja sitten läntisen maailman puuttuva kiinnostus aiheeseen liittyen ainakin ihan viime hetkiin asti. Tilanne on kuitenkin muuttunut sen myötä, kun Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajat ovat yhdessä viime vuosien aikana kiinnittäneet asiaan huomiota ja laatineet yhteisiä lausumia kokouksissaan ja myöskin G8-kokousten yhteydessä. mitä EU voisi tehdä rat- tilanteen ratkaisemiseksi. Niin kuin täällä on jo todettu, niin tärkeintä olisi tarkkailla tätä konfliktia, niin kuin nyt paraikaa tehdään, ja myöskin neuvostossa, ministeritasolla ja työryhmissä asiaa tulisi käsitellä. Mitä tulee ruohonjuuritason toimintaan, niin Euroopan unioni uskoakseni voisi tarjota resursseja esimerkiksi siten, että turvallisuutta rajavyöhykkeellä tehostetaan, tarjotaan varautumisjärjestelmiä ja niin poispäin. Täällä tuli jo mainittua, että EU voi lisätä luottamusta, vastavuoroista luottamusta voidaan kasvattaa. Tähän liittyviä toimintaohjelmia on jo hyväksyttykin. Ja esimerkiksi kulttuuriperinnön vaalimisohjelmien keskustelumahdollisuuksien, vuoropuhelun kautta ja miinojen raivauksen kautta tilannetta voitaisiin parantaa entisestään. Mediallakin on roolinsa – tässä prosessissa. Maille pitää tarjota jonkinlaista varmuutta siitä, mitä jatkossa tuleman pitää. Me tarvitsemme selkeitä viestejä. Tämä edellyttää korkean tason ryhmien vierailuja käyntejä kriisialueella. Mitä itäiseen kumppanuuteen tulee, niin senkin merkitys voi olla keskeinen silloin, kun alueellista synergiaa yritetään synnyttää. Mainittakoon esimerkkinä tästä, että jos EU tarjoaa, tarjoaa alueen infrastruktuurin kehittämiskonsepteja rauhan aikaansaamisen jälkeen, niin se varmaankin auttaisi asianosaisia ymmärtämään, että rauhan, ratka- rauhan aikaansaaminen olisi hyvä tulos. EU täytyy nyt, kun neuvottelujen tahti tiivistyy, niin EU täytyy todellakin panostaa enenevässä määrin tähän asiaan. Meidän täytyy keskustella siitä, miten me voimme puuttua tähän humanitaariseen tilanteeseen ja mitä pitäisi tehdä, jos projekti epäonnistuukin, koska sekin on aina mahdollista. Meidän ei tule lopettaa työmme liian varhain, vaan vasta siinä vaiheessa tehdä jotain uusia suunnitelmia, kun lopullinen sopimus rauhasta on saatu aikaiseksi. Ja meidän täytyy ottaa vuoristokaraba yhtenä osiona tai katsoa sitä yhtenä osatekijänä koko kaukasuksen alueen vakauden kannalta. Vuoristokarabah on strategisesti yksi keskeinen kauttakulkualue ja siitä voisi olla hyötyä kaikille, jos alue voitaisiin vakauttaa ja EU voisi toimia tässä eräänlaisena katalysaattorina ja vetojuhtana, jotta tilanne alueella saataisiin vakautettua. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia ja lopuksi vielä Miroslav Lajak ulkosuhdehallinnosta, joka sitten kertoo, mitä EU voi tehdä vaikuttaakseen neuvotteluiden edistymiseen. No tästä näette hyvin tämän kellon, eli pyytäisin, että katsotte sitä ja pitäydytte näissä viidessä minuutissa. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Good afternoon, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät jäsenet. Olen toimielinten ainut edustaja tässä paneelissa, joten voin keskittyä yhteen keskeiseen kysymykseen. Mitä Euroopan unioni voi tehdä ja mitä se voisi tehdä enemmän, jotta vuoristokarabahin konflikti voitaisiin ratkaista? Euroopan unioni on valmis tehostamaan osallisuuttaan niin, että se ei ole pelkästään edustettuna tässä prosessissa. Vuoristokarabahin konflikti on ainut konflikti lähietäisyydellä, jossa emme ole aktiivisesti mukana. Me edistämme poliittista aktiivista roolia tämän kiistan ratkaisussa. Olemme tietoisia siitä, että nykyisen neuvotteluformaatin muutos tässä hyvin herkässä neuvotteluvaiheessa, kun periaatteessa veriaatteista vasta neuvotellaan, ei olisi ratkaisu konfliktiin. Sen takia EUn tehostettu rooli voisi toteutua niin, että neuvottelujen ulkopuolella osallistuisimme. Me emme halua kilpailla, emmekä halua estää niitä ponnisteluja, joita nykyisissä puitteissa jo tehdään. Voimme kuitenkin tarjota lisäarvoa ja täydentää Minskin ryhmän työtä perustuen sille kokemukselle, joka meillä on riisien ratkaisusta ja ennaltaehkäisystä maailmanlaajuisesti. EUn erityisedustajan rooli ja Georgian ratkaisu osaltaan auttavat sitä, että saamme alueella kriisin ratkaistua mukaan luettuna vuoristokarabahin kriisi. Kyseinen henkilö voi osallistua äh, kriisin ratkaisuun hyvin läheisessä yhteistyössä Etyjiin Minskin ryhmän puheenjohtajien kanssa. Erityisedustajan työn lisäksi Euroopan unioni ottaa aktiivisemman poliittisen roolin niin, että se tehostaa Minskin puheenjohtajaryhmän keskusteluja ja suuntautuu myös muihin strategisiin kumppaneihin, kuten Turkkiin. EU voi välittää tiukemman tuomitsevan viestin väkivallan käytöstä ja ainoastaan rauhanomainen ratkaisu on EUn näkökulmasta hyväksyttävä. EU voi painostaa voimakkaammin molempia osapuolia niin, että ei voi olla mitään perusteluja ampua ihmisiä. Euroopan unioni kehottaa molempia osapuolia pitäytymään sotaharjoitusten pidosta tällä alueella. EU haluaa korostaa myös henkilökohtaisen etyjin edustajan roolia. EUn tarkoitus on jatkaa ja tehostaa tukeaan luottamuksen rakentamiseksi tälle alueelle niin, että voimme kehittää kriisin jälkeisen jälleenrakennuksen skenaarioita. Tämä olisi kannuste löytää ratkaisu. Tällä hetkellä EU osallistuu jälleenrakennuksen kahden miljoonan euron rahoituksella kansalaisyhteiskunnan kautta. Toki tämä osallisuus on varsin pieni, mutta se on merkittävä siinä mielessä, että synnytetään maltillisempaa asennoitumista erityisesti nuorten keskuudessa ja mielipidevaikuttajien keskeydessä. Tämä on ensimmäinen askel niin, että voimme löytää ratkaisun tähän konfliktiin niin, että EU on mukana. Tällä hetkellä tarjoamme huomattavaa tukea demokratiaprosessille, oikeusvaltion kehittämiselle sekä Armeniassa että Azerbaidžanissa yhteisten eh, kumppanuusohjelmien kautta. Näiden näihin maihin suhteiden kehittäminen assosiaatiosopimusneuvottelujen kautta niin, että saamme maat lähemmäksi Eurooppaa sekä taloudellisesti että poliittisesti voi osallistua siihen, että saamme parannetuksi avoimuutta näissä maissa. Niiden pitäisi olla valmiimpia hyväksymään vuoristokarabehin konfliktin rauhanomainen ratkaisu. Meillä on sopimusluonnos, joka on merkittävä osa poliittista ratkaisua Etelä-Kaukasuksen alue muuttuu tämän kautta huomattavalla tavalla. Sitten kun rauhansopimus on allekirjoitettu, Euroopan unioni on valmis valvomaan sen täytäntöönpanoa yhdessä kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Olemme valmiita tarjoamaan merkittävää tukea jälleenrakentamiselle. Olemme tietoisia siitä, että ratkaisemattomat konfliktit naapurustossa vaikuttavat myös Euroopan unioniin. Näin ollen vuoristo Karabahin konflikti on myös meidän ongelmamme. Euroopan unioni on valmis kantamaan oman roolinsa poliittisen vastuumme nimissä maailmanlaajuisesti. Kiitos. Grazie, eh, anche per... Kiitoksia tästä lyhyestä esityksestä. Nyt aluksi Kirilov käyttää puheenvuoron. Hän on esittelenä EU-strategian kaakosuksen osalta ja pyytäisin, että hänkin myös noudattaa tätä puheaikaa, mutta hän saa vain kaksi minuuttia. Kiitoksia. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, jos on kaksi minuuttia, niin täytyy jättää nyt aika paljon pois tästä. Mutta tärkein asia tietysti että viimeisimmät uutiset osoittavat, että täällä ei ole Minskin ryhmän jäsentä. Siis eikö teillä ole tietoa näistä viimeisistä kehityksistä? Me olemme nyt täällä. Eli tästä asiasta en kuullut mitään. Eli meidän täytyy nyt luottaa aika paljon Venäjään. Ja kysymykseni näille kahdelle suurlähettilälle on, uskotteko todellakin, että tässä on Medvedevin vilpitön toive saada aikaan tuloksia? Mielestäni lähes 20 vuoden jälkeen kun, siitä, kun Minskin ryhmä perustettiin ja kun ymmärrettiin, että tämä tilanne muuttuu vaaralliseksi. Myös lehdissäkin on sanottu, että tämä jäätävä konflikti alkaa kuumeta. Eli uskotteko, että jos tämä jätään Venäjän käsiin, niin tässä syntyy tuloksia? En nyt halua puhua Venäjän roolista mitään pahaa, mutta haluan vain varmistaa, että jos kaikki jätetään Venäjän käsiin, laitetaan kaikki munat saman koriin, niin saadaan hyviä tuloksia. Venäjällä on tietysti intressejä olla tässä roolissa rakentavasti ja myönteisesti, mutta siellä on muitakin intressejä lyhyellä aikavälillä. Nabukko, Hayekti, projekti, mielenkiintoisia tapoja miettiä, että jos tätä konfliktia pidennetään, silloin Venäjän rooli on entistä suurempi. Eli tämä nyt on tärkein kysymys, koska meillä on vain kaksi minuuttia, mutta tärkeämpi on nyt tämä toinen kysymys. Haluan kiittää nyt sulehettiläitä tästä, näistä alustuksista, mutta jotenkin alustuksesta käy ilmi, että te ette kovin paljon luota eurooppalaiseen apuun tai eurooppalaisiin aloitteisiin. Te puhuitte ainoastaan siitä, että valmistellaan kansalaisyhteiskuntaa näissä kahdessa maassa. Euroopan parlamentin päätöslausumassa vuosi sitten vedottiin siihen, että EUlla olisi vähän kunnianhimoisempi rooli, koska jos jotain nyt tapahtuu, niin EU jälleen kerran, mehän opimme jo Georgiasta, EU joutuu kohtaamaan näitä ongelmia, kansalaisten kärsimystä ja pakolaisia. Ja sitten täytyy miettiä, mikä rooli meillä on, kun me otamme näitä hiiliä tulesta pois. Honorevole Kirilov. Kiitoksia Kirilov. Seuraavaksi Jäätteenmäki joka on vastuussa EUn Azerbaidžanin neuvotteluiden esittelijä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thanks, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää kaikkia vieraitamme siitä, että olette tulleet tähän tärkeään ja ajankohtaiseen tapaamiseen. Ja kuten jo kuulimme, EUn roolin pitäisi olla suurimpi tässä konfliktin hoidossa ja ennaltaehkäisevissä toimissa. En usko, että kuluvan tai tässä nykyisessä ulkosuhdehallintojärjestelmässä asia voitaisiin hoitaa. Ja EUlla ei ole selkeää strategiaa sen suhteen, miten sen omaa konfliktin ennaltaehkäisypolitiikkaa tulisi käytännön tasolla toteuttaa. Seuraavalainen kysymys. Mehän kuulimme jo, että pitkällä aikavälillä EUn tulisi luoda jonkinlainen toimielin tai elin asiaa käsittelemään. Mitä te olette mieltä tästä? Eli että meillä olisi EUn eteläkaukasuksen erityislähettiläs, joka keskittyisi alueen ratkaisemattomiin konflikteihin. Ja lisäksi vielä seuraavalainen kysymys. Joku mainitsi, että EUn pitäisi olla kykenevä valmistamaan kansalaisyhteiskuntaa tähän tulevaisuuteen, mitä me voisimme tehdä ja miten, ja olemmeko ylipäätään tehneet vielä yhtään mitään sillä saralla. Ja sitten lopuksi vielä Azerbaidsanin assosiaatiosopimuksen esittelijän ominaisuudessa toteaisin, että meidän pitäisi käyttää näitä neuvotteluja mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Ei ainoastaan sen takia, että Etelä-Kaukasuksen maita saataisiin lähennettyä EU-hun, vaan myöskin siitä syystä, että kyseisillä kyseisillä mailla olisi intressejä harjoittaa myöskin yhteistyötä keskenään. Se edellyttää melkoisia ponnisteluja, sillä kuten kuulimme, luottamusta ei ole juurikaan olemassa, mutta meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta siellä ihmiset luottaisivat toisiinsa ja olisivat valmiita tekemään tällaisia poliittisia ratkaisuja ja nyt kysyisinkin, että mitä EU voisi tehdä näiden neuvottelujen yhteydessä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kiitoksia. Seuraavaksi Kassulidis, kaksi minuuttia. Yes, thank you, Chairman. I want to ask the panelists who... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä panelisteilta ja haluan myös onnitella heitä kaikista ponnisteluista, Minskin ryhmä ja tietysti myös Euroopan unionin edustaja. Haluaisin esittää kolme lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen liittyy kuten periaatteeseen. Yhdessä periaatteessa puhutaan vuoristokarabahin tulevan oikeudellisen statuksen määrittämisestä. Ja kuitenkin kuulemme presidentti Alievin sanovan, että hyväksynnän ehto on se, että – hän ei koskaan Azerbaidžanin sisällä myönnä vuoristokarabahille itsemääräämisoikeutta. Toinen seikka liittyy huoleen Euroopan parlamentissa siitä, että äh, välikohtauksia äh, on, sotaharjoituksia järjestetään, asevarustelu kiihtyy ja siellä todetaan, että Azerbaidžan vapauttaa sotilaallisesti Karabahin. Johtajat näissä maissa tarvitsevat tietysti suuren yleisen tuen, kaiken mahdollisen tuen, jotta eh, he voisivat hyväksyä sopimuksen, joka kuitenkin tulee olevan tuskallinen molemmille osapuolille onko itse vuoristokarabailla minkälaista roolia niin, että se ainakin voisi jollakin tavalla helpottaa ratkaisua Armenian näkökulmasta? Kiitoksia. Sitten Provera, joka on valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää näistä saamistamme tiedoista. EU:ssa tietysti olemme huolissamme kaikista tilanteista, jotka liittyvät sotaan tai epävarmuuteen tai epävakauteen maailmassa. Mutta tässä tapauksessa vuoristokarabah on nyt erityisen tärkeä, kun ajatellaan itäistä kumppanuutta, jota nyt viemme eteenpäin, ja se on hiukan hankalaa. Viitan nyt valko -Venäjän. Periaatteisiin kuuluu yksi tärkeä kohta, eli rauhanomainen yhteistyö näiden kuuden valtion välillä – jotka kuuluvat tähän kumppanuuteen, eli nämä kuusi itäistä valtiota. No, vuoristokaraba ja tämä konflikti Armenian ja Azerbaidžanin välillä ei tietenkään täytä tätä kriteeriä, joka on yksi peruskriteeri itäisessä kumppanuudessa. No, puhun nyt lyhyesti korostan nyt sitä, että tämänhetkinen tilanne edistää sitä, että tila- alueella on miehitystä, ja tämä tietysti huolestuttaa Bakin, Bakua ja Azerbaidžanin kansalaisia. Koska pysyvä miehitys pitkällä aikavälillä, ei ainoastaan vuoristokarabahissa, vaan näillä muillakin seitsemällä provinssilla, ne muuttavat nyt vähän alueen väestörakennetta. Sinne saapuu henkilöitä, jotka edistävät ja tukevat tätä uutta tilannetta, siis viittaan nyt Armenian. Ja toisaalta Azerbaijanilaiset vuoristokarabahin alueella pakenevat ja sitten on satoja tuhansia pakolaisia. Tämä väestönmuutos saattaa vaarantaa kansanäänestyksen liittyen alueen tulevaisuuteen. Ja tämä on yksi syistä, joka huolestuttaa Azerbaidžanin hallitusta. Eli lopuksi mielestäni olisi tarpeen vielä kerran todeta, kuten on tehty muissa yhteyksissä, että rajat ovat koskemattomat. Niitä ei voi muuttaa sotatoimin. Koska jos tästä periaatteessa tingetään, silloin esimerkiksi Georgian tilanne olisi hyvin hankala. Ja silloin tilanne saattaa pahentaa ja muuttua kerrassaan mahdottomaksi. Ja lopuksi meidän täytyy käynnistää muita. Meidän täytyy ennaltaehkäistä tällaisia sotilastoimia, jotka ovat meille kaikille huolenaiheita. No- Kiitoksia. Ja sitten Weigel, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Presidente. I had the feeling... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kuunnellessani vieraitamme, niin syntyi sellainen vaikutelma, että kyse on diplomaattisesta toiminnasta, jolla on pitkät perinteet jo vuodesta 92 vuotta, 98 vuoteen 2002 oli mukana Etyin toiminnassa. Silloin Minskin ryhmäkin oli jo olemassa, mutta onko tilanne nyt sellainen, että yritämme ratkaista tällaisen hankalan tilanteen klassisin keinoin? Erinomaiset diplomaatit ovat jo tätä asiaa käsitelleet, mutta niin kuin edustaja Provera totesi, niin silti olemme vasta prosessin alkuvaiheessa. Kyse on laillisesta miehityksestä, mutta ette sanoneet mitään kansainvälisen lain soveltamisesta. Siihen ette viitanneet sanallakaan, eli että tätä tulisi noudattaa. Olette hyvin ystävällismielinen Venäjän suuntaan. Se on toki keskeinen toimija, joka on valmis tukemaan Armeniaa sen omissa pyrkimyksissään. Ja taktisista syistä se myy molemmille osapuolille aseita, joten en olisi näin ystävällismielinen Venäjän suuntaan. Kollega Laitsa, kyllä meillä on olemassa toimintavälineitä. Tehän totesitte, että meillä on olemassa selkeä tavoitteen asettelu. Se pitää paikkansa ja välineitäkin löytyy ja niistä meidän tulisi keskustella. Meidän tulisi painostaa pehmeällä tavalla Venäjää ja Azerbaidsania ja Armeniaa, sillä Armenia ja Azerbaidsanilla on selkeät pyrkimykset Euroopan unionin suuntaan. Meidän täytyy keskustella siitä, mitä me voisimme tehdä No väkisin asioita ei saada ratkaistua. Meidän täytyy nyt vain löytää toimivampia ratkaisumalleja, eikä tukeutua näihin vanhoihin kaavoihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Schulz, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja schön, danke. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysyisin näille kahdelle EUn edustajalle Lajcikille Semnebili. EUn mahdollisuudet, joita on kuvaltu, miten voimme vaikuttaa tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Eli kysymykseni liittyy näihin sotilasvarusteluihin näissä, näillä alueilla. Eli olisiko mahdollista, että neuvotteluiden yhteydessä mietitään uutta sopimusta Armenian ja Azerbaidžanin kanssa, ja niihin liitettäisiin selvä edellytys siitä, että sotilasmenoja pitää vähentää. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Ibrisa Jik, kaksi minuuttia. Tack Farande. Ja EU och Europaparlamentet har ju redan fastställt sina mål Kiitoksia. Euroopan parlamenttihan on esittänyt omat tavoitteensa ja ratkaisumallinsa. Me olemme sanoneet, että Armenian pitää vetää joukonsa pois miehitetyltä alueelta ja siirtymään joutuneet henkilöt, heidän pitäisi päästä takaisin asuinseuduilleen. Ja lisäksi pitää taata, niin kuin edustaja Laitsekin totesi, eli että EU voi toimia valvojan roolissa. Mutta nyt herää kysymys, miksi näin ei ole tehty? Me olemme toistaneet tätä asiaa yhä uudestaan ja uudestaan. Miksi ei ole tapahtunut mitään ja mitä voimme tehdä, jotta jotain tehtäisiin, sillä tämänhetkinen tilanne ei ole hyvä. Voimmehan me tietenkin keskustella eh, vielä vaikka kuinka pitkään tämän tämänhetkistä tilanteesta, mutta meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että eurooppalaista mallia sovelletaan näihin vähemmistöihin, ja jotta voidaan varmistaa, että Azerbaidsanin koskemattomuus säilyy. Vastavalaisia tapauksia on ollut muuallakin. Kyllä eurooppalaista mallia voidaan soveltaa. Vuoristo-Karabah on eurooppalainen ongelma ja EUn pitäisi löytää ratkaisu. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Gaaler, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Parasta ulkopolitiikka on se, jossa päästään tavoitteisiin ennaltaehkäisevästi, eli ennen kuin konfliktista tulee jälleen kuuma. Eikä ole sattumaa, että nyt täällä parlamentissa tämä tilanne on otettu esityslistalle valiokunnassa ja myöskin Strasbourgin viikolla. Sielläkin se on esityslistalla. Mielestäni se, mitä EU on tehnyt, ei ole riittävää. Eli kaksi miljoonaa kansalaisjärjestöille. No se on nettosumma, mutta se on ihan kiva, mutta poliittinen painostus olisi tarpeen, jotta osapuolet eivät varustautuisi enemmän ja ryhtyisi miettimään sotaa. Eli voitteko vahvistaa, että Venäjän Venäjä on toimittanut aseita Azerbaidžaniin ja Armeniaan. Eli voitteko tämän vahvistaa? Ja sitten toivoisin, että EU kävisi paikan päällä sekä Bakussa että Erivanissa ja toteaisi, että konfliktista on etua vain Venäjälle. Miksi muuten Venäjä toimittaa aseita kummallekin osapuolelle? Jos nämä kaksi ryhtyvät sotaan, sitten se voi olla suuri rauhanenkeli ja olla taas merkittävässä roolissa. Tämä täytyy todeta selkeästi, ja tästä ei ole etua Armenialle eikä Azerbaijanille, eikä myöskään Euroopan unionille tai sen energiaintresseillä tällä alueella. Eli pyytäisin, että Ashton ottaisi tämän asian esiin ja että käyttäisi koko EUn puolesta tekisi selväksi, mikä on etujen mukaista, että se, että EUn avulla löydettäisiin rauhanomainen ratkaisu konfliktiin. Kiitoksia. Sitten Landsbergis kaksi minuuttia. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys herra Samnebille ja suurlähettiläille, jotka ovat paikalla. Minskin ryhmäkin hän on vastuussa. Täällä mainittiin Georgian oikeutetut pelot vuoristokarabahin konfliktin takia siitä, että mahdollisesti syntyisi uusi sota. Vuoristokarabahin konflikti, jäätynyt konflikti, on melkomoinen aikapommi Ja voi olla niin, että äh, sattumanvaraiset tapahtumat johtavat katastrofiin. Olemme havainneet, että Venäjä toimii niin, että se äh, tukee Georgiaa äh, omissa pyrkimyksissään, haaveissaan. Mikä on heidän näkemyksensä, jotka ovat lähellä näitä tapahtumia. Jos Venäjä tai Armenia hyökkäävät Azerbaidžaniin millä tahansa tekosyyllä, Ja miten sitten tämä liittyy Georgian konfliktin ja alueeseen? Honorevole Landbergis. Kiitoksia. Seuraavaksi Liisek, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Dziękuję serdecznie, to były niezwykle interesujące. Niin, herra puheenjohtaja, kiitoksia. Tämä on kyllä ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Tarkkaavaisena kuuntelin, mitä täällä sanottiin, ja lisäten siihen, mitä kollega Landsbergis juuri äsken totesi. Noin kolme viikkoa sitten kävin esittelijän ominaisuudessa Georgiassa ja kävin mielenkiintoisia keskusteluja lähes kaikkien Georgian poliitikkojen kanssa, hallituksen edustajien, opposition edustajien kanssa, parlamentaarikkojen kanssa ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Ja kaikilta saamani viesti oli sama. Georgian kansa pelkää vuoristokaravahin tilannetta. Te tiedätte, että Azerbaidžan ja Armenia taistelevat toisiaan vastaan ja ehkä te nyt tässä liioittelitte, mutta minä kävin jonkin aikaa sitten Tyrkissä ja Turkillakin omat intressinsä vuoristokarabahin suhteen. Niin he eivät pelkää tilanteen laukeamista, mutta kyllä he ovat huolissaan tilanteen kehittymisestä. Me tiedämme, että vuoristokarabahin alueella asuu vähemmistöjä ja suhteet Georgiassa siis vähemmistöväliset suhteet ovat hyvät. Ja mitä Landsbergis totesi? Hän viittasi Venäjän joukkojen siirtämisestä Armenian. No, onhan olemassa muitakin syitä tähän pelkotilaan. Silloin kun muutama viikko sitten kävin Tbilisissä, niin kyllä tämä pelkotila oli selkeästi havaittavissa. Niin ei minulla ole mitään kysyttävää, mutta halusin vain kertoa omista kokemuksistani. Kiitoksia sitten Kill Nielsen. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, kaksi seikkaa. Ensinnäkin unionin suhtautuminen Etelä-Kaukaasiaan. Tässä on aika lailla ristiriitaista suhtautumista. Euroopan unioni suhtautuu Azerbaidsanin toisella tavalla kuin Georgian suhteessa koskemattomuuteen. Unionin ulkopolitiikka on tämän epävakaisuuden takia äh, vähemmän uskottavaa. Ja toiseksi Euroopan unionin osallistuminen tämän konfliktin ratkaisuun. Ettekö katso, että olisi asianmukaista, että Euroopan unioni Minskin ryhmän äh, mukana Ranskahan on siinä mukana, mutta se ei ole Euroopan unioni tietenkään. Me olemme ymmärtäneet hyvin, että Euroopan unioni on paljon puolueettomampi kuin tämä kolmen ryhmä. Ne edustavat luonnollisesti laajaa armeenialaista diasporaa, mutta kyse ei ole kuitenkaan samasta asiasta kuin Euroopan unioni. Eikö olisi hyvä, että Euroopan unioni olisi mukana tässä ryhmässä? Kiitos. Grazie, Kilnils. Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Lopuksi vielä Svensson, kaksi minuuttia, alkaa hyvä. Tack så mycket, herr ordförande, och eh, tack för... Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt voidaan nähdä, millainen suhde on Armenian, Turkin, Azerbaidsanin välillä. Nekin ovat muuttumassa, mutta ehkä voimme nyt asettaa odotuksia Turkille tässä vuoristokarabahin konfliktissa. Turkki, joka on myöskin osittain mukana tässä konfliktissa. Ehkä voisitte kertoa vähän, miten näette suhteet Turkkiin tämän konfliktin suhteen. Kiitoksia. Sitten esittelijät saavat puheenvuoron, eli samassa järjestyksessä. Tässä nyt ei täsmennetty, kenelle näitä kysymyksiä esitettiin. Eli voitte sitten itse päättää, kuka vastaa mihinkin. Eli vielä viisi minuuttia kaikille, ja toivottavasti voitte sitten vastata kaikki näihin kysymyksiin. Eli ensin Suurlähettiläs Bratke, olkaa hyvä. There were very many interesting comments. Lukuisia mielenkiintoisia kommentteja täällä esitettiin ja kyllähän me voisimme jatkaa tätä kokousta vaikka kuinka pitkään, jos yrittäisimme vastata kaikkiin, mutta en niin tule tekemään. Täällä on puhuttu lähinnä tästä EUn roolista ja ehkäpä muut ovat kykenevämpiä vastaamaan niihin kysymyksiin. Minä vastaisin niihin kommentteihin, jotka liittyvät Venäjän rooliin. Venäläinen kollegamme ei ole nyt paikalla ja minun tehtäväni ei ole puolustaa Venäjää tai sen roolia, mutta voin sanoa, että en ole samaa mieltä kanssani, jonka mukaan tämä olisi Venäjän heiniä. Se ei ole prosessia oikealla tavalla kuvaava väite. Kolme maata tekevät yhteistyötä Tietenkin meillä on erilaisia intressejä, mutta yhteinen intressi on se, ettei uutta sotaa pääse syttymään, koska sota aiheuttaisi melkoisen tuhon, joten tämä yhteinen intressi antaa meille mahdollisuuden puhaltaa yhteen hiileen. Minä olen viitannut moniin maani johtohenkilöihin ja vastapuolen yhteisiin kokouksiin. Eli me teemme yhteistyötä avoimessa hengessä ja tämä on aivan ainutlaatuinen prosessi. Olen lähes 40 vuotta toiminut Yhdysvaltain ulkoministeriössä, enkä ole koskaan nähnyt tällaista menettelytapaa. Ja kyllä tämä trion yhteistyö on aivan ainutlaatuista. Ja meillä on siis tämä yhteinen etu. Kyse ei ole siitä, että tämä jätetään jonkun yksittäisen puheenjohtajan valtion hoidettavaksi. Täällä viitattiin myöskin kansainvälisoikeudellisiin kysymyksiin ja siihen, että emme tätä maininneet alustuksissamme. No monet muutkin asiat jäivät ajanpuutteen takia mainitsematta, mutta ongelmana on se, että jos sanotaan, että hoidetaan tämä kansainvälisoikeudellisen lainsäädännön kautta ja sillä selvä, kaikilla osapuolilla on aina omat intressinsä ja voivat perustella ja argumentoida eri tavalla. Ja he voivat sanoa, että heidän kansan kanta perustuu kansainvälisoikeudellisiin aspekteihin, mutta se ei riitä meille. Meidän täytyy tietenkin tunnustaa senkin merkitys, mutta on selvää, että molemmat osapuolet tulevat sanomaan, että oikeus on heidän puolellaan, riippumatta siitä, mitä konfliktiin liittyvää osa-aluetta katsotaan. Voin vakuuttaa teille, että jokaiselta löytyy omat periaatteensa. Heillä on oma juristiryhmänsä mukana ja he pystyvät argumentoimaan, miten haluavat. Meidän täytyy hoitaa tämä käytännön tasolla, eli miten nämä periaatteet saadaan käytännön tasolla toteutumaan. Eli että löydämme sellaisen ratkaisun, jonka kaikki tahot voivat hyväksyä. Kansainvälisoikeudellinen kehys tarjoaa toimintakentän, mutta se ei tarjoa konkreettista ratkaisun avainta. Meidän täytyy lähteä näistä periaatteista ja yrittää siltä pohjalta löytää kaikkia tahoja miellyttävä ratkaisumalli. Kiitoksia. Kiitoksia sitten suurlähettiläs Fassien. Bien sûr, si vous me permettez. Jos sallitte, havaitsin, että täällähän on, on tulkkauskin mahdollinen, niin käytänpä sitten Molieren kieltä enkä Shakespearein kieltä. Vastaussarja kysymyksiinne. Ensinnäkin, miksi me emme ole yksityiskohtaisemmin puhuneet niistä menestysaskelista, joita tulevina viikkoina voitaisiin saavuttaa. Totta kai toiveet ovat korkealla mutta on sellaisia hetkiä, jolloin pitää hieman pidättää hengitystään. Ja ei pidä todeta äh, peliä vielä voitetuksi ennen kuin se on katsottu loppuun saakka. Eli odotamme vielä lähiviikkoina lopullista läpimurtoa, mutta meidän taholtamme olisi täysin epäsopivaa äh, herätellä jonkinlaisia liiallisia odotuksia. Tästä vain yksi esimerkki. Kansainvälinen kommentoija, joka on hyvin perillä vuoristokarabahin tilanteesta, on jo usean vuoden ajan todennut, että mitään ei tapahdu ja neuvottelut ovat umpikujassa. Sitten kun iso on järjestetty kokous ja hän kävi Yhdysvalloissa, niin hän totesi, että no kyllä tämä konflikti ratkaistaan seuraavassa kokouksessa. Me haluamme välttää tällaista skenaariota. Emme halua lähteä väittämään mitään perusteetonta. Kidot varmasti erehtyy siitä, että, että emme olisi tietoisia, mitä on tapahtunut Moskovassa. Kyllä me tiedämme hyvin, mitä Moskovassa on toissapäivänä tehty. Kollega on briefannut tästä aivan yksityiskohtaisesti meitä. Mutta meidän taholtamme olisi vastuutonta jo etukäteen todeta, minkälaista edistystä saamme aikaiseksi. Toiveiden täytyy ensin täyttyä tulevina viikkoina. Toiseksi Venäjän rooli ja täydennyksenä siihen, mitä amerikkalainen kollegani sanoi, olemme vakuuttuneita siitä, että Venäjällä on keskeinen rooli tämän konfliktin ratkaisussa. Em, ei meillä ole sitä käsitystä, että olisimme liian helläkätisiä Venäjän suuntaan. Me tiedämme sen, että nyt neuvotteluissa on kyse vain viimeisimmästä versiosta asiakirjasta, joka ei ole Moskovan, Moskovan viimeistelevä. Venäjän ministeri ja Venäjän presidentti varmasti pyrkivät siihen, että pääsisimme yksimielisyyteen viimeisimmästä versiosta, sellaisesta asiakirjasta, jotka kolme valtiota ovat olleet valmistelemassa ja joita myös edeltäjäkollegani ovat olleet mukana valmistelemassa. Toiseksi vielä lisää Venäjän roolista. Venäjä ei suinkaan ole ainut aseittemyyjä molemmille osapuolille. Kyllä tämä on kaikkien tiedossa. Varmasti tiedätte, että tällä hetkellä Euroopassa ei ole mitään sellaista eurooppalaista maata, joka täysin hallitsisi miehittämättömien äh, tiedustelulentojen kaikki osa-alueet. 26. kesäkuuta siis, muutaman päivän kuluttua, Bakussa järjestetään sotilasparaati äh, ja siinä osoitetaan, että, osoitetaan, että Bakussa on mahdollisuus rakentaa tällaisia miehittämättömiä tiedustelulentoja aivan itsenäisesti. Miten tämä on mahdollista? Onhan olemassa vain Yhdysvallat ja eräs toinen maa, jonka te hyvin tiedätte, jotka hallitsevat tämän alan. Euroopassa Ranska ja Iso-Britannia yrittävät Euroopan tasolla saada tämän hankkeen käyntiin. Eli, käyntiin. Eli on, on siis joku muukin kuin Venäjä, joka auttaa Azerbaidsania tässä asiassa. Ei siis Yhdysvallat Siis me emme myy Azerbaidsanille sellaisia aseita. Kaikki varmasti yllättyvät, mutta kiitos tästä lisätäsmennyksestä. Joka tapauksessa nykyisessä asevarustelussa vaarallista on se, että se on jo saavuttanut aivan mielettömän ulottuvuuden – Azerbaidsanin sotilasbudjettia on kasvatettu 20-30 prosentilla vuositasolla jo usean vuoden ajan. Ja tänä vuonna se on tuplattu. Tänä vuonna 100 prosentin lisäys asevarusteluun puhumme kokonaisuudessaan koko Armenian kokonaisbudjetin ylittävästä summasta. Eli näistä syistä olinkin iloinen, kun herra Latsak totesi, että Euroopan unioni haluaa hyvin tiukkasävyisesti eh, vaatia sitä ja keskustella siitä, että väkivaltaa ei käytetä ratkaisussa. Ja te olette jälleen kerran Dovillessa pystyneet havaitsemaan, että eh, presidentit totesivat, että voimankäyttö on jo nyt synnyttänyt nykytilanteen, jota ei voida hyväksyä. Ja jatkossakin kansainvälinen yhteisö tuomitsee voimankäytön. Sitten täällä mainitsi, mainittiin se, että me emme käsitelleet kansainvälistä oikeutta ja ulottuvuutta johdantopuheenvuoroissamme. Kuitenkin välittäjät ovat todenneet, että ratkaisuehdotus täytyy löytyä nimenomaan kansainvälisen oikeuden asettamien reunaehtojen puitteissa. Meillä on tässä asiakirja, joka on teilläkin käytössänne. Siellä on Astanan julistus. Me olemme saaneet aikaiseksi eh, osapuolten sovun siitä, että kansainvälisen oikeuden normeja kunnioitetaan YK peruskirjaa ja Helsingin loppuasiakirja, ne mainitaan tällä erityisesti. No sitten, miksi kaikista hyvistä päätöksistä huolimatta emme ole vielä saaneet ratkaisua? Tähän on yksinkertainen syy. Osapuolet eivät ole sitä halunneet. Esityksessä, joka on parlamentille todettu, on todettu, että kansainvälinen välitys ei ole, ei ole, välitysponnistelu ei ole vielä tuottanut tulosta. Ei kansainvälinen yhteisö pysty osapuolia taivuttamaan, pakottamaan sopimukseen, vaan osapuolten täytyy hyväksyä kompromissi. Mutta tämä sana kompromissi, ja tiedän tämän oikein hyvin, koska olen ollut suurlähettiläänä Georgiassa ennen kuin olen kääntynyt näiden Azerbaidsanin asioiden puoleen, kompromissisanaa ei oikeastaan ole edes käytössä kummassakaan näistä maista. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni osallistuu näihin ponnisteluihin, joten, jonka kautta pyritään kehittämään kansalaisyhteiskuntaa. Kirillov totesi, että äh, puhuin varsin, äh, varsin vähän EUn roolista ja kansalaisyhteiskunnasta. Äh, EUlla on kyllä keskeinen rooli Euroopan unionin rooli nimenomaan siinä, että se edistää demokratiaa, on keskeisen tärkeää. Neuvottelut ovat ikään kuin juna, joka ajaa tunneliin ja tunnelin ulkoseinät suojaavat sitä ja siellä ei saa olla minkäänlaisia vuotoja sitten. No entäpä sitten, kun neuvottelutunnelissa oleva juna pääsee tunnelista ulos, ja jos sitten edelleenkin kansalaisyhteiskunnan junat ovat siellä lähtöasemalla äh, tunnelin alkupäässä, niin eihän mikään juna siinä tapauksessa voi olla niin rohkea, että, että ehdotettaisiin väestölle sitä sopimusta, johon on, on päästy neuvottelujen tuloksena. No sitten unionin rooli. Sen pitää olla siis keskeinen joka vaiheessa – Miksi Euroopan unioni ei voisi korvata Ranskaa? Totta kai tämän kysymyksen voi esittää. Mutta jos nyt vielä käsittelen niitä seikkoja, jotka juuri nostin esille. Se, mikä on, on ollut onnistumisen eh, salaisuus nykyisessä formaatissa. Jos vastataan kysymys, kysymykseen kyllä, niin ei siinä ole mitään ongelmaa. Jos unionin rooli välittäjänä mahdollistaisi se, että sama luottamuksellisuus säilyisi kuin tälläkin hetkellä, niin miksi ei? Tämä on kuitenkin vielä todistettava, että näin olisi. Jos EU voi taata saman jatkuvuuden toiminnassa, puhuin siitä, että Ranska on ollut johdossa kuuden vuoden ajan, Ranska kuuden ja puolen vuoden ajan, hyvä on Ja lopuksi, last but not least, niin kuin Ranskassakin hienosti sanotaan, jos unioni pystyy toimimaan reaktiivisesti niin, että puolessa päivässä kaikki pääkaupungit saadaan reagoimaan silloin, kun vakavia välikohtauksia tapahtuu rajalinjalla, Esimerkiksi 2008 puolessa päivässä piti saada hyvin äh, tärkeät viestit lävitse äh, puolustusministerien tasolla, presidenttien tasolla näissä kahdessa maassa. Jos vastaus on kyllä, jos voidaan alle puolessa päivässä reagoida, niin, niin hyvä. Ja lopuksi puhuin vielä tehokkuudesta. On hyvin tärkeää ymmärtää, että Dovillin julkilausuma joka on hyvin voimakas sanoinen. Siinä on erityisen täsmällisiä vaatimuksia molemmille osapuolille. Teidän täytyy ymmärtää, että tämä teksti on sellainen, että siihen, sen laatimiseen meni tunti kolmen puheenjohtajan kesken. Ei Kreml, eikä Valkoinen talo, eikä Ranskakaan muuttaneet siitä pilkkuakaan. Jos unioni pystyy tuottamaan tällaisen tekstin tunnissa, niin ei mitään ongelmaa. Euroopan unioni voi korvata Ranskan välittäjän roolissa. Grazie, onorevole eh, Fassier. Eh. Kiitoksia. Sitten suurlähettiläs Kasprits. Thank you. Eh, thank you, but really there was no question. Kiitoksia, mutta ei tullut mitään kysymyksiä, joka olisi ollut minulle. Kiitoksia. No niin, annoin teille kuitenkin puheenvuoron, koska ajattelin, että haluatte kommentoida. Sitten 55 minuuttia. Mister. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, kysymykset jakautuvat eri kategorioihin ja Kirillov, Galler, Landsbergis, Lisek ja muutamat kysyivät Venäjän roolista. Sanoisin, että kokemukseni mukaan, kun olen vuosia käsitellyt etelä kaakosuksen maita ja Venäjän roolia tällä alueella, voidaan sanoa, että Venäjällä on paljon intressejä siinä, että ylläpidetään tätä vaikutusvaltaa Etelä-Kaukasuksella, sen jälkeen kun se on ollut puolustuskannalla lähes parikymmentä vuotta erityisesti kun ajatellaan vuoristokarabahia. Meneillään useita tavoitteita siellä. Venäjä, kun ajatellaan näitä neuvotteluita, Venäjä alkoi toimia heti Georgian sodan jälkeen ja silloin haluttiin nähdä Venäjä myönteisenä voimana Etelä-Kaukasuksella Georgian sodan katastrofin jälkeen. Tämän lisäksi on selkeää, että halutaan käyttää avoimia kysymyksiä sekä Azerbaidžanin että Armenian suhteen, jotta voidaan edistää Venäjän talous- ja turvallisuusintressejä. Ja kolmanneksi, vaikka tämä hypoteesi on kiistämätön, niin mielestäni Venäjä haluaa ennaltaehkäistä tilan, sen, että Etelä-Kaukasuksen tilanne ristäytyy käsistä. Venäjällä on intressejä sekä Azerbaidsanissa että Armeniassa, ja tämä vahingoittaisi, mikäli tämä konflikti laajenee, se aiheuttaisi tuhoa sekä Venäjän että Euroopan eduille. No sitten on mahdollisuus, että avoin sotilaskonflikti syntyy. Ja tässä on vakava kysymys, kun ajatellaan epävarmuustekijöitä, joista puhuin. Ja tämä varmaankin liittyisi myöskin muihin valtioihin, ei pelkästään Armenia ja Azerbaidžaniin. Se merkitsisi varmastikin uhkaa ja huolenaihetta monissa mielissä Georgialle. Turkin rooli, Svensson kysyi tästä. Ja Miroslav Lajcek myöskin kysyi tästä. No tietysti on tärkeää ottaa Turkki mukaan kaikenlaisiin alueellisiin perspektiiveihin, joita pohditaan Etelä-Kaukasuksen osalta, ja näin raivattaisiin tietä myöskin päätöslauselmalle tai tämän konfliktin ratkaisulle. Turkki ei ole toiminut niin suuressa asemassa kuin se kokonsa ja historiansa puolesta voisi olla. Vuoristokarabahin konflikti ehkä on kaikkein tärkein nyt tässä mielessä. Eikä varmaan tarvitse muistuttaa teille, että Vuoristokarabahin konflikti oli syy, miksi Turkin ja Armenian suhteiden normalisointi, jota toivottiin pari vuotta sitten, se sitten nyt jäi vähän sivuraiteille toistaiseksi. Eli Turkilla on keskeinen rooli siinä, että tämä konflikti saataisiin päätökseen. Ikävä kyllä Turkki teki tällaisen päätöksen ja EU edelleen on vahvistanut, että Turkin ja Armenian välit pitäisi normalisoida ja että tämä loisi myönteistä dynamiikkaa, joka vaikuttaisi myönteisesti myöskin vuoristokarabahin tilanteen ratkaisuun. Sitten kansainvälinen oikeus, Kasulidis, Prisjakic, Provera, Weigl, Kilnilsen kysyivät tästä. Mä lyhyesti vastaisin samalla tavalla kuin Braski. Eli jokainen konflikti on ainutlaatuinen. Tietysti kansainvälistä oikeutta pitää noudattaa, mutta jos puhutaan siitä, mitä sitten saadaan sopimukseen konfliktin jälkeen, se on aika pieni osa näistä periaatteista, jotka liittyvät kansainväliseen oikeuteen. Valtaosan poliittisia sopimuksia eri osapuolten välillä, ja tästähän tässä nyt keskustellaan. Sitten Jäätteenmäki. Olen iloinen siitä, että kysyitte tästä erityisedustajasta ja toimesta. Olen ollut tässä toimessa viisi vuotta, ja olen iloinen siitä, mitä Miroslav Lajcek totesi, eli että erityisedustaja on sitten ensimmäinen syyskuuta alkaen. Ja kokemukseni pohjalta toivon todellakin, että tämä toimi antaa EUlle näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa ja mahdollisuuden siihen, että olemme intensiivisesti mukana asioissa, joissa vaaditaan erityishuomiota meillä on korkean tason yhteyksiä alueen johtajiin ja niin edelleen. Ja kaikissa näissä kysymyksissä uskon, että tämä henkilö, joka saa tämän toimen ensimmäinen syyskuuta, pystyy sitten toimimaan hyvin tärkeässä roolissa EUn puolesta. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä tohtori Laichak, eli loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Chairman, uh, it's... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. No, kun viimeisenä pääsee vuoroon, niin siinä on se etu, että suurin osa kysymyksistä on saanut jo vastauksensa. No alkuun unionin roolista, pitäisikö se kuulua Minskin ryhmään vaiko ei? No, faktahan on se, että eri konflikteissa. Meillä on eri kokoonpanoja Georgiassa, Vuoristokarabahissa. Meidän täytyy vain hyväksyä nämä eri formaatit ja tukea niitä kaikin keinoin. Meidän ei tulisi kuitenkaan keskittyä tähän formaattiin, vaan meidän pitäisi paneutua näihin ongelmiin. Muuten ongelmia ei saada ratkaistua ja jokaista kriisiä on käsitelty omalla tavallaan, mutta lähtökohtana on ollut kansainvälisen oikeuden noudattaminen. Ja riippumatta siitä, missä unioni toimii, niin ainahan me ajamme eurooppalaisia periaatteita ja arvoja. Me haluamme, että niihin ratkaisut perustuvat oikeusvaltioperiaatet, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, demokratia, Näillä eväillä me yritämme olla mukana ratkaisuja hakemassa. Ja mitä tulee Georgian ja vuoristokarabahiin, ne liittyvät samaiseen alueeseen ja mitä EU voi tehdä? No tietenkin, että molemmilla saroilla päästään eteenpäin, eli että Genevässä ja menee Minskin ryhmässä päästään eteenpäin, ja meidän täytyy toimia johdonmukaisesti ja todellakin ajaa näitä meidän periaatteitamme mitä tulee EUn strategiaan, niin kyllähän meiltä strategioita ja välineitä löytyy intressiemme vaalimiseksi. Minä viittasin jo näihin strategian elementteihin, mutta kaikki riippuu tietenkin siitä, millä tavalla ruohonjuuritasolla asioita voidaan ajaa. Kuun lopussa toivottavasti poliittinen yhteisymmärrys saadaan aikaiseksi ja siitä päästään sitten taas eteenpäin ja ja EU voi sitten antaa oman lisäarvonsa tälle projektille. Ja me todellakin toivomme, että me pääsemme eteenpäin. Ja mitä tulee näihin toimintavälineisiin, niin kuin totesin, ensimmäinen syyskuuta alkaen meillä pitäisi olla etelä Suksan ja Georgian erityislähettiläät mukana ja sitä kautta voisimme tehostaa toimintaa ja vahvistaa unionin roolia. Täällä viitattiin myöskin assosiaatiosopimuksiin, joita työstetään Armenian ja Azerbaidsanin kanssa. Tämä on tietenkin tärkeä toimintaväline. Kävin Tbiliksessä, Bakuussa ja Jerevanissa ja keskustelin meidän yhteishenkilöiden kanssa itäisestä kumppanuusohjelmasta – ja sen tapauskohtaisesta lähestymistavasta ja että me toimimme eurooppalaisiin arvoihin nojautuen ja teknisiä kysymyksiä ratkaistaan. Eli molempia osioita tarvitaan. Ja me olemme pyrkineet rohkaisemaan kaikkia tahoja lisäämään omaa ponnisteluaan, sillä mitä enemmän he ovat sitoutuneita – tähän prosessiin, niin sitä suuremmat mahdollisuudet heillä on saada tukea EUlta. Paraikaa olemme valmistelemassa itäisen kumppanuuden huippukokousta ja toivottavasti kumppanimme ymmärtävät, että heidän etujensa nimissä olisi toimia mahdollisimman ponnekkaasti. Armenia Azerbaidsanin assosiaatiosopimuskriteereiden täyttyminen. Siihen liittyen voin sanoa, että me arvioimme vuosittain, miten tilanne on kehittynyt ja paraikaa tarkastelemme viime vuoden kertomusta ja se kertoo, mitä menestystarinoita ja ongelmia molemmissa maissa tai oikeastaan kaikissa kuudessa itäisen kumppanuuden maissa on ollut havaittavissa. Siltä pohjalta lähdemme liikkeelle ja assosiaatiosopimuksia ja vuoristokarabahia ei voida sinänsä suoraan linkittää toisiinsa, mutta nyt ainakin EU on selkein sanakääntein ilmoittanut, että se haluaa toimia ennaltaehkäisevässä roolissa ja kun viittasin periaatteisiin, niin totesin, että sekä Armenia että Azerbaidžan noudattavat näitä periaatteita, kun vuoristokarabahin kriisiä pyritään ratkaisemaan. Kiitoksia. Grazie, eh, dottor Kiitoksia. Kiitoksia kaikille puhujille, jotka ovat meille kertoneet näistä uusista tapahtumista. Ja näin voimme syventää sitten tietojamme tästä tilanteesta. Nämä ovat olleet hyödyllisiä tietoja meille. Nyt keskeytämme kokouksen viideksi minuutiksi ja sitten siirrymme esityslistalle. Olemme muutaman minuutin myöhässä, pyydän anteeksi, mutta tälle ei voitu mitään. Kiitos. you have so many people who care about this policy. That's good.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 Ministro, eh, dear colleague, please sit down. Hyvät kollegat, käykää paikoilleen. Me siirrymme esityslistalla eteenpäin. Eli kollegat, käykää nyt paikoillenne. We have to start the second point. Meidän täytyy siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan. Nyt. colleagues please sit down. We have to start the work. No niin, meidän täytyy jatkaa kokousta. Ensinnäkin minun täytyy ilmoittaa, että jos kukaan ei vastusta enkä ole kuullut 9. toukokuuta 2011 pöytäkirja on hyväksytty, kun ohdin tehdä tämän aikaisemmin. Sitten siirrymme esityslistalla kohtaan viisi. Suositus neuvostolle ja komissiolle EUn ja Moldovan välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteluista. Täällä paikalla on edelleen tohtori Lajczak, joka vastaa Euroopasta ja Keski-Aasiasta ulkosuhdehallinnossa. Ja hän voi sitten kertoa meille näistä neuvotteluista. Kuten tiedätte, valiokuntamme seuraa näitä neuvotteluita tarkkaavaisena. Nehän käynnistettiin viime vuoden tammikuun 10. päivä. Ja nyt on mahdollista esittää EUn toimielimille, että luotaisiin sopimus ja esitellään suosituksia näistä suuntaviivoista liittyen suhteidemme kehittymiseen Moldovan tasavallan kanssa. Myöskin muita asioita voidaan sitten ottaa mukaan tähän assosiaatiosopimukseen. Ja muistuttaisin vielä kollegoita, että tänään ja huomenna No ikävä kyllä, nyt samaan aikaan on tämä parlamentaarinen yhteisvaliokunta EUn ja Moldovan välillä. Ja nämä tämän valiokunnan jäsenet ovat keskeyttäneet työnsä ja ovat tulleet nyt tälle paikalle, jotta he pystyvät nyt seuraamaan tätä keskustelua valiokunnassamme. Nyt Graham Watson saa välittömästi puheenvuoron. Hän hiljattain sai Elisabeth toiselta tittelin ilmeisesti Britannian imperiumin komentaja. Ja olen kateellinen tästä mahdollisuudesta, että teitä voidaan nyt kutsua nimellä Sir. Itse en ole brittikansalainen, joten minulle tämä ei ole mahdollista, mutta Annan teille nyt puheenvuoron ja annan teille syvän kunnioitukseni. Presidente Lenin, grazie. Uh, president, uh, thank you. I would like, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluan tervehtiä Moldovan edustajia. Moldovan edustaja on myös yhteistyöelimen kokouksen ansiosta paikalla kollegamme ohella. Haluan alkuun tervehtiä sitä tulosta, joka saatiin Moldovan paikallisvaalien tuloksena. Kansainväliset standardit ilmeisesti täytettiin tiettyjä seikkoja itse vaaliprosesseissa on vielä ratkaistavana, mutta toivon tosiaankin, että konsensus reiluudesta saadaan aikaiseksi vaalien toisella kierroksella – 19. kesäkuuta. Kun esittelen mietintöni, puheenjohtaja haluan kiittää muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä ja valiokunnan henkilökuntaa avusta mietinnön laatimisessa. Monet heistä tuntevat Moldovan paremmin kuin minä itse. Mietintö on suositus neuvostolle, komissiolle ja ulkosuhdehallinnolle – neuvotteluista assosiaatiosopimukseksi. Toivoin puheenjohtaja, että voisin esitellä lyhyen mietinnön. Tämä nyt ei ole aivan niin lyhyt kuin olisin toivonut. Mitä pidempään aikaa käyttää näihin asioihin perehtymiseksi, niin sitä enemmän haluan myös sisällyttää itse mietintöön, mutta toivottavasti pystyin kattamaan kaikki merkittävät seikat. Aivan erityisesti toivon, että olen pystynyt kattamaan ne perusasiat, joita tällaiselta mietinnöltä vaaditaan. Teksti luonnos oikeastaan sijoittaa neuvottelut Euroopan unionin jäsenyysperspektiivi Moldovan näkökulmasta. Se kohoittaa kaikkia osapuolia kunnioittamaan valitsijakunnan päätöstä, onpa se sitten kuinka vaikea tahansa. Brockville totesi, että valitsijatkin, äänestäjätkin voivat joskus olla väärässä, mutta demokratiassa kenelläkään ei ole legitimiteettiä todeta tätä heille. Euroopan unionilla pitäisi olla resursseja, jotta se voisi avustaa Moldovaa niin, että päästään sopimukseen äh, vapaakauppasopimuksesta ja että voidaan valmistella sitä viisumivapauteen niin, että oikeudellisia ja taloudellisia rakenteita sopeutetaan kilpailuolosuhteisiin. Mietinnössä puhutaan niistä standardeista, joita me odotamme Moldovalta ja niistä uudistuksista, joita odotamme näkevämme. Siinä niin ikään puhutaan siitä, kuinka tärkeää on, että kansalaisjärjestöt osallistuvat täysin demokraattisen yhteiskunnan kehittämiseen. Siinä mm, pyydetään myös sitä, että Euroopan unioni olisi täysin mukana neuvotteluprosessissa ja vaan erityisesti pidämme tervettä tervetulleena tässä yhteydessä ja jatkossakin sitä, että meillä on mahdollisuus keskustella Moldovan parlamentin jäsenten kanssa siitä, minkälaisena heidän silmiinsä tämä tilanne näyttäytyy. Puheenjohtaja, olemme saaneet kansainvälisen kaupavaliokunnan lausunnon mietinnöstä. Voin yhtyä heidän johtopäätöksensä ja suosittaan kollegoille, että hyväksymme tarkistukset ja sisällytämme ne mietintöön. Haluan kuitenkin pyytää kollegoita esittämään näkemyksiä ja tarkistuksia mietintöluonnoksesta, jonka teille tänään esittelen. Kiitos. Grazie, sir. Kiitoksia, Sir Graham Watson. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Makovei, joka on Moldovan valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Ah, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia Graham tästä erittäin hyvästä ja kattavasta mietinnöstä. Haluan toivottaa myöskin Moldovan parlamentin jäsenet. Heitä on täällä kuusi. Toivotan heidät tervetulleeksi tähän kokoukseen. Me päätimme tulla tähän kokoukseen jossa nyt keskustellaan Moldovan liittyvistä kysymyksistä, eurooppalaisesta tiestä. Ja haluaisimme kertoa heille vähän näkemyksistämme. Heti aluksi haluaisin todeta, että me tuemme Moldovan viranomaisia, kun ne tyhtyvät täyttämään viisumivapautus toimia. Ja kaikkein tärkein kysymys on se, miten lainsäädäntöä pannaan täytäntöön. Ja tämä on kaikkein hankalinta toteuttaa. Ja tästä syystä pyytäisimme, että he siirtyvät täytäntöönpanovaiheeseen ja me tuemme viranomaisia tässä asiassa. Ja, ja kun katsomme nyt näitä maita tällä alueella, tämä on erittäin vaikea testi. Eli täytäntöönpano ja me annamme heille tukea, myöskin rahoitustukea täytäntöönpanoa varten. Ja myöskin toteaisin, että täytäntöönpanovaihe on se, jolloin maassa olevat ihmiset näkevät tämän muutoksen. On myöskin tärkeää nähdä Moldovan ansiot. Tällä hetkellä se on menestystarina. Toivottavasti se myöskin jää sellaiseksi. Ja se on myöskin edelläkävijä itäisessä kumppanuudessa. Ja siksi sitä pitää kohdellakin sillä tavalla sen omien ansioiden pohjalta. Tämä antaa viranomaisille myöskin enemmän vastuuta Moldovassa, koska kaikki riippuu siitä, millaista todellista edistystä maassa tapahtuu. Tiedämme, että esteitä on edelleen olemassa ja me tuemme viranomaisia näiden esteiden poistamisessa ja toivomme myöskin, että muodolliset neuvottelut Transnistrian alueesta, jotka pidetään aika pian, myöskin edistävät tämän ongelman ratkaisemista. Pidän hyvänä sitä, että olemme jo hyvin lähellä muodollisia neuvotteluita. Tähän mennessä on ollut vain epämuodollisia neuvotteluita. Myöskin sanoisin näiden ongelmien ratkaisemisesta Transnistrian alueella, että on tärkeää miettiä sitä, että on kansainvälisiä poliisivoimia paikalla. Ja täytyy myöskin miettiä, onko alueella todella konflikti. Jos katsotaan vuosia 1991-1992, mitään konflikteja ei ollut, koska puhutaan nyt tästä jäätyneestä konfliktista, mutta nyt täytyy katsoa, mikä on tilanne. Eli konfliktia ei ole, ja ehkä tämä sitten näkyy myöskin poliittisissa päätöksissä. Kiitos. Grazie, onorevole Kiitoksia. Lajcek haluaa myöskin puhua tästä kohta. Ja sitten muut kollegat ja varjoesittelyt puhuvat tästä. Ja haluamme nyt kuulla huomioitanne ja kysymyksiä tästä aiheesta. Eli näin ollen puheenvuoron seuraavaksi saa Preda, joka edustaa unkarilaista varjoesittelijää tässä asiassa. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. <clears throat> Eh, Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Minäkin haluaisin toivottaa vieraamme tervetulleeksi. Kuten totesitte, varjoesittelijä kollega Ungriano ei valitettavasti tänään päässyt paikalle – hän esittelee omaa mietintöään erässä toisessa valiokunnassa. Tästäpä syystä minä edustan häntä täällä. Ungriano haluaisi kiittää esittelijää tehdystä työstä. Hän on sitä mieltä, että asiakirjasta löytyvät kaikki ne tärkeät kysymykset, joista on keskusteltu esittelijän ja varjoesittelijöiden varjoesittelyiden kesken. Kollegani on sitä mieltä, että on tärkeää tukea Moldovaa tällä niin sanotulla Euroopan tiellä. Unionin tulisi tukea Moldovaa, niin kuin tekstissä sanotaan. Ihan muutama lyhyt huomio kollega Ungreanon nimissä. Kohta 1c. Siellä viitataan suhteisiin naapurivaltioihin. Kollega Ungriano tulee tähän liittyen esittämään muutosehdotuksensa. Sitten yksi J. Täällä pitäisi sanoa, että Transnistria on Moldovaan kuuluva keskeinen alue. Ja sitten energiaan liittyvä kohta yksi kuu. Tätä on täydennettävä, eli kun viitataan energian toimitusvarmuuteen ja eurooppalaisiin normeihin ja alueellisiin energiaprojekteihin. Kollega Ukraina tulee tähän liittyen esittämään oman tarkistuksensa. Ja saaneen myöskin henkilökohtaisesti kiittää esittelijä Watsonia tästä erinomaisesta tekstistä. Kymmenen päivää sitten järjestettiin vaalit, kaikki toimi mallikaasti. Toinenkin vaalikierros vielä toteutetaan useammissa vaalipiireissä. Haluaisin korostaa seuraavaa seikkaa. Meidän täytyy korostaa Transnistrian merkitystä. Viimeaikaiset viestit ovat olleet positiivisia Eli tämä konflikti on purkautumassa ja kuulemani perusteella ihan lähitulevaisuudessa on tarkoituksena käydä keskusteluja alueen edustajien kanssa ja toivottavasti ne johtavat hyvin tuloksiin. Moldovalaiset kollegat ovat päättäneet kulkea kohti Eurooppaa ja se on hyvä päätös. Ja sitten vielä lopuksi tähän edustaja Mako Vein esittämään huomioon. Ensimmäinen johdantoosan kappale. Siellä sanotaan, että Moldovasta voi syntyä eurooppalaisen naapuruspolitiikan menestystarina. Joku täällä sanoi, että näinhän tilanne oikeastaan jo on. Meidän ei tarvitse enää odottaa, että näin käy. vaan tilanne on jo näin. Kyse on jo ministeristarinasta. Kiitoksia. Grazie, onorevole. Eh. Kiitoksia. Sitten Pasku, joka on toinen varapuheenjohtaja ulkoasian valiokunnassa ja myöskin sosiaalidemokraattisen ryhmän esitteli, varjoesitteli tässä kysymyksessä. Dinte și vreau să-i mulțumesc. Uh, Puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Sir Graham Watsonia. Hän on laatinut mietintöluonnoksen, joka kunnioittaa kaikkia käymiämme sisäisiä keskusteluja, aivan niin kuin edustaja Breda jo totesi. Minusta Tämä mietintö on merkittävä panos tärkeällä hetkellä. Me olemme nähneet, mitä kaikkia ongelmia on noussut esille Euroopan naapurustossa. Ja näin ollen Moldovan kaltaisen maan tilanne on äärimmäisen tärkeä. Euroopan unionin täytyy jatkossakin kiinnittää huomionsa tähän unohduksessa olevaan maahan. Mietintö luonnos nykymuodossaan nähdäkseni onnistuu käsittelemään niitä pääaspekteja, päänäkökulmia, jotka edelleenkin ovat Moldovan jäsenyyden esteenä. Tässä aivan eksplisiittisesti pystytään kiinnittämään moldovalaisten huomio hyvin tärkeisiin seikkoihin. He elävät historiallisia aikoja ja tätä tilaisuutta ei saa jättää käyttämättä. Heidän itsensä on ponnisteltava niin, että he voivat tarttua tähän historialliseen mahdollisuuteen. Moldovan itsensä, moldovalaisten itsensä on löydettävä asianomainen ratkaisu kaiken siihen, siihen mitä heiltä nyt vaaditaan. Puheenjohtaja, haluan kiittää siitä, että minulla on mahdollisuus ilmaista tukeni esittelijälle ja tietysti varjoesittelijän ominaisuudessa olen valmis ja koko ryhmäni on valmis yhteistyöhön. Me haluamme saada aikaiseksi erinomaisen mietinnön Moldovan jäsenyysehdokkuudesta. Kiitos. Presidente Pasku, la parola. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Schulz, joka on vihreiden varjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa moldovalaiset kollegat tervetulleiksi ja todeta, että Watsonin mietintö on hyvin tasapainoinen ja kattava, ja vain muutamassa kohdassa haluaisimme tehdä tiettyjä täsmennyksiä tai täydennyksiä. Tämä on tärkeää, tämä näkyy myöskin mietinnöstä, että Moldovan tasavalta on yksi näistä kuudesta maasta, joka liittyy itäiseen kumppanuuteen, ja sillä on selkeä suuntaus Eurooppaan, ja siellä on ryhdytty valtaisiin ponnistuksiin, ja siksi Haluaisin korostaa tätä myönteisesti, jos verrataan vaikka itäisen kumppanuuden muihin maihin. Mietinnössä pitäisi vielä viitata Mustanmeren strategiaan, jotta voidaan nähdä, että tässä on yhtäläisyyksiä. Ja sitten Transnistria ja sitten tämä 5 plus 2 neuvottelut. Me vaadimme, että Venäjä on rakentavassa ja aktiivisessa roolissa – tähän mennessä Medvedevin aktiivisuus ei ole ollut kovin näkyvää. Sitten viisumivapautuksen yhteydessä pitää todeta, että Romania pitää parantaa toimintaansa, koska maan suvereniteetti liittyy Schengen-sopimukseen ja tässä pitäisi viitata kattavaan taloustukeen Moldovalle. Eli me teemme tähän vielä muutamia kirjallisia täydennyksiä. Kiitoksia. Ja sitten Aji Giorgio, joka on Guen varjoesittelijä. Ai, hän oli paikalla. No sitten Belder, joka on EFDn varjoesittelijä. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Myöskin ECRn puolesta haluaisin esittää kysymyksen. Ryhmän edustaja ei ole paikalla, mutta haluaisin alkuun kiittää sydämellisesti kollega Watsonia tästä tekstistä ja onnittelut tästä uudesta tittelistä. Ilmeisesti meidän maamme on liian pieni, ei meillä tällaisia titteleitä jaella, mutta onnittelut teille tästä uudesta tittelistä. Niin, henkilökohtainen kysymys heti alkuun. Ihan hiljattain tutustuin tähän saksalaiseen epävirallisen kokousasiakirjaan. Ja ensi viikolla keskustelemme Transnistria-asiasta. Ja kysyisin esittelijältä ja edustaja Laitsekilta, mikä merkitys tällä saksalaisella non-paperilla on? Jamestown Foundation on reagoinut tähän huolestuneesti. Eli että Venäjä vaikuttaa tähän Moldovan tilanteeseen ja että tässä tämä eurooppalainen tie on katkeamassa. Ja kuulisin mielelläni kollega Laitsakin vastauksen, eli miten suhtaudutte tähän saksalaiseen non-paperiin? Se on Saksan kanta eikä EUn kanta, tietääkseni. Ja onhan tämä aika ihmeellinen lähestymistapa, eli että Venäjän joukkojen poisvetäminen Transnistriasta ei tule asiakirjassa mainittua laisinkaan. Tällainen non-paper Sehän voi vaikuttaa myöskin huomattavassa määrin Venäjän kantaan ja Transnistrian tilanteeseen. Mehän tiedämme, että jo vuodesta 2005 lähtien Moldova on pyytänyt, että Transnistria demokratisoituisi ja sieltä joukot vedettäisiin pois. Tärkeää on myöskin neuvottelujen kohteena oleva viisumi helpotusjärjestelmä. Se tarkoittaisi sitä, että Moldovan pitäisi muuttaa lainsäädäntöä, jotta viisumihelpotuksia voitaisiin myöntää. Se tarkoittaa sitä, että syrjintälakia muutetaan ja ettei syrjintä perustu sellaisiin tavanomaisiin asioihin kuin uskontoon. Moldovalta siis vaaditaan paljon pidemmälle meneviä syrjintää käsitteleviä lakiehdotuksia. Ne menevät siis paljon pidemmälle nämä vaatimukset kuin mitä EU-ssa jäsenvaltiolta vaaditaan. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Traskovski. Grazie mille, presidente. Uh, we were just discussing in the parliamentary... Mehän keskustelimme juuri yhteistyövaliokunnassa Moldovan tilanteesta ja pääsimme yksimielisyyteen siitä, että Euroopan unionissa me olemme hyvin vaikeassa jamassa tällä hetkellä talouskriisin takia, budjettineuvottelujen takia. Ja kuitenkin, kun kyse on Moldovan ympäristöstä, niin tässä tarjoutuu meille mahdollisuus. Ensinnäkin komissio on muuttanut asennettaan uudessa asiakirjassa. Ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan, että tuetaan niitä, jotka etenevät, jotka edistyvät. Ehdollisuudesta on puhuttu jo pitkään, mutta nyt ollaan tosissaan. Unkari ja Puola puheenjohtajavaltiona aikovat myös käsitellä asiaa vakavasti. Sitten kommentti Watsonille. Hän on valmistellut hienon mietintöluonnoksen. Ainut seikka, jonka haluaisin todeta, on se, että me olemme puhuneet puhumasta päästöämmekin siitä, että naapurivaltiolla olisi mahdollisuus liittyä ohjelmiin ja virastoihin. Ja komissio teki tästä paperin vuonna 2006. Meidän pitäisi olla hieman konkreettisempia kuin vain pitää edistystä tervetulleena. Mehän olemme esittäneet tätä jo lukuisia vuosia, mutta mitään ei ole juurikaan tapahtunut. Vihdoin ja viimein meillä on selkeitä merkkejä siitä, mikä strategia pitäisi tässä olla. Meidän täytyisi onnitella komissiota siitä, että se todella pyrkii eteenpäin ja etenee. Ja tästä etenemisvauhdista pitäisi pitää kiinni. Sitten kysymys Laitsakille. Moldovaa ja sen ympäristöä äh, Puola käsittelee kyllä hyvin vakavamielisesti. Se on korkealla esityslistalla tärkeysjärjestyksessä. Ja silloin kun puhutaan puheenjohtajakauden ohjelmasta, niin silloin puhutaan nimenomaan tuloksista, niistä tuloksista, joihin pyritään kauden aikana. Mitä te pidätte äh, äh, kaikista tärkeimpinä tuloksina, joita voitaisiin saavuttaa tulevan puolen vuoden aikana – niin että voidaan sitten viime kädessä sanoa, että edistystä on saatu aikaiseksi. Mikä olisi se vertailukohta, jonka pohjalta voitaisiin arvioida tulevia puheenjohtajakausia? Kiitos. Grazie, onorevole Traskowski. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Fusu, joka on varapuheenjohtajana Moldovan valtuuskunnassa. EUn ja Moldovan välisessä sekavaliokunnassa. Ah, mulțumesc, domnule președinte. Kiitoksia, puheenjohtaja. Moldovan parlamentin nimessä me pidämme hyvänä tätä ulkoasianvaliokunnan mietintöä ja kiitämme esittelijää Graham Woodsonia hänen tekemästään työstä. Ja meillä on seuraavat huomiot. Me katsomme, että tämä asenne on oikea Moldovan suhteen. Vuoropuhelu kaikkien poliittisten puolueiden välillä on aina ollut ja tulee aina olemaan meille tärkeä huolenaihe. Ja tämä on myöskin kirjattu perustuslakiimme ja se on mainittu Watsonin mietinnössä. Sitten parlamenttivaalit, jotka järjestetään aikaisemmin, no se nyt ei ole hyvä ratkaisu mielestämme. Varsinkaan kun ajatellaan, että vasta kaksi vuotta on kulunut edellisistä parlamenttivaaleista, ja joten me toivomme, että voisimme käydä vuoropuhelua systemaattisesti opposition kanssa, mutta tähän mennessä kaikki ponnistelumme ovat epäonnistuneet. Me odottelemme nyt Moldovan perustuslakituomioistuimen lausuntoa sen jälkeen, kuin Euroopan integraatioallianssi pyysi sitä, jotta voisimme ratkaista perustuslaillisen konfliktin Moldovassa. Tämä konflikti ei tee hyvää meidän imagollemme, ja perustuslakituomioistuin lausunnossaan ottaa huomioon kaikki suositukset, joita saadaan ajoissa erityisesti Venetsian komitealta. Me todella toivomme, että EU olisi enemmän mukana 5 plus 2 neuvotteluissa, jotta vihdoinkin voisimme löytää ratkaisun Translistrian konfliktiin ja haluaisimme, että EU olisi enemmän mukana näissä asioissa. Toivomme, että viisumivapaus toteutuu ja myöskin haluaisimme vauhdittaa neuvotteluita vapaakauppasopimuksesta. Ja sitten, mitä tavoitteita on assosiaatiosopimuksessa? No ne ovat kaikki meille painopistealueita. Me haluamme, että liikkumista helpotetaan ja myöskin laillista maahan muuttua valvotusti ja kauppasuhteita EUn kanssa. Sitten hallituksemme prioriteetit 2011-2014. On useita tavoitteita ja yhteinen tavoite on saada oikein riippumaton oikeusjärjestelmä, joka noudattaa kaikkia viimeisimpiä eurooppalaisia käytänteitä. Olemme myöskin perustaneet lainsäädäntöohjelman, jotta voimme paremmin täyttää kriteerit, joiden avulla voimme hyötyä viisumivapautusjärjestelmästä. Seuraavassa Moldovan parlamentin täysistunnossa käsitellään monia tähän asiaan liittyviä lakiesityksiä. Meillä oli laki, joka liittyy syrjinnän vastaisuuteen, mutta ikävä kyllä tämä jouduttiin vetämään pois, koska halusimme vielä parantaa sitä. Me haluamme edistää suvaitsevaisuutta yhteiskunnassamme ja me aiomme järjestää julkisia keskusteluita syrjinnän torjunnasta ja myöskin seminaari, joka rahoitetaan Tajex-projektista, järjestetään lähiaikoina. myöskin on mat- liikenneministerin prioriteetteja. Hän haluaa edistää kansalaisten ja Euroopan kansalaisten liikkuvuutta. Kansalaisyhteiskunta myöskin kehittyy voimakkaasti maassamme ja se tarvitsee rahoitusta ja teidän asiantuntemustanne. Me tiedämme, että vuoropuhelu kansalaisten kanssa on keskeisen tärkeää ja se on parlamentissamme jatkuva huolenaihe. Me haluamme tiedottaa kansalaisia uusista assosiaatiosopimuksista ja me haluaisimme saada kansalaisten tuen. Me toivoisimme, että kaikki tukevat tätä lopputavoitetta eli EUn jäsenyyttä. Moldovan parlamentin nimissä haluaisin antaa teille takeita siitä, että tänään enemmän kuin koskaan Euroopan integraatioallianssi, joka on vallassa, haluaa pitää kiinni sitoumuksistaan ja toteuttaa uudistuksia ennen kuin maamme ja kansalaisemme jonain päivänä voivat elää maassa, joka on Euroopan unionin jäsenvaltio. Haluaisimme elää eurooppalaisten standardien mukaisesti noudattaa eurooppalaisia lakeja ja toivomme, että tämä tie ei ole enää kovin pitkä. Ja me teemme yhdessä ponnisteluita myöskin EUn kanssa. Kiitos. President. Kiitoksia, Fuso. Ja sitten Lajczak saa puheenvuoron ja hän voi antaa meille uusimpia tietoja näistä neuvotteluista ja vastata kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Herra puheenjohtaja, kiitoksia ja niin, olen iloinen, että voin olla täällä en ainoastaan ulkosuhdehallinnon ominaisuudessa, vaan myöskin assosiaatiosopimuksen osapuolena. Tässä yhteydessä haluaisin hiukan reagoida tätä Sir Watsonin laatimaa tekstiä ja vastata näihin kysymyksiin, jotka liittyvät sopimusneuvotteluiden tilanteen. Alkuun haluaisin todeta, että olen tyytyväinen siihen, että parlamentti on kiinnostunut näistä sopimuksista ja neuvottelun tilasta. Alussa viittaatte tähän Moldovan mahdollisuuteen saada aikaiseksi tällainen menestystarina. Ja sanottakoon, että neuvottelut ovat edenneet juoheasti ja nopeasti heti viime vuoden alkupuolesta ja kuusi neuvottelukierrosta on toteutettu Kishinaussa Brysselissä ja neuvottelut ovat olleet erittäin hyvät. Seitsemäs kierros alkaa täällä Brysselissä 7. heinäkuuta ja yhdessä Moldovan kollegan Natalia Germanin kanssa me olemme todenneet, että edistys on ollut erinomaista. Tästä on enemmän tietoa löydettävissä toukokuussa julkaistussa kehitysraportissa, joka on myöskin teidän käytettävissä. Niin ennen kuin siirryn yksityiskohtiin, niin haluaisin korostaa vielä sitä, että me neuvotteluissa huomioimme monia molemmia puolia kiinnostavia asioita, kuten vähemmistöjen ihmisten oikeuksia, korruptiovastainen taistelu, energiayhteistyö, köyhyyden vastainen taistelu, syrjinnän vastainen taistelu ja niin poispäin. Ja nyt tähän suositustekstiin. Tämä mahdollinen EU-jäsenyys. Me olemme tyytyväisiä siihen, että Moldova haluaa korostaa juuri EU-ulottuvuutta ja omassa asiakirjassammekin tämä aspekti korostuu. Tämä on positiivinen asia ja se ei ennakoi mitään tulevaa, mutta voidaan sanoa, että tämä kuitenkin sopii kaikille jäsenvaltioille. Te olette jo sanoneet, että viimeisimmässä tiedonannossa viittaamme siihen, mitkä ovat ne EUn arvot, joita haluamme myöskin kuvastettavan yhteydessä e Moldovan suhteisiin. Ja me tulemme pyrkimään, pyrkimään löytämään sellaisen muotoilun, joka miellyttää molempia osapuolia, sekä EUta että Moldovaa viimeisimmässä asiakirjassa olemme ilmoittaneet, että olemme valmiita tukemaan juuri niitä valtioita, jotka ovat ponnistelleet voimakkaimmin. Kunhan Moldova on vielä kunnianhimoisemmin muuttanut omaa järjestelmäänsä, niin silloin olemme valmiita muuttamaan myöskin omaa tekstiimää. Eli tämä more for more periaate, sitä haluaisin korostaa tässä yhteydessä. Kyllä, Moldovasta voi tulla tämän uuden lähestymistavan suurin hyödyn saaja, varsinkin kun Moldova on sitoutunut tähän poliittiseen ja taloudelliseen integraatioprosessiin ja me olemme valmiita tukemaan Moldovaa ja palkitsemaan sitä tästä positiivisesta lähestymistavasta. Ja mitä tulee sitten Transnistria-konfliktiin, niin Kissinaussa valmistelimme tai saimme päätökseen tämän tekstin, jossa viitataan myöskin alueelliseen vakauteen. Ja 5 plus 2 ryhmässä olen mukana ja voin vahvistaa sen, mikä täällä tuli jo sanottua. Eli me teemme hartiavoimin töitä sen puolesta, että pääsemme neuvotteluissa eteenpäin, eli voimme aloittaa muodolliset keskustelut Transnistria-prosessin poliittiseksi ratkaisemiseksi. Se olisi hieno uusi vaihe, kun viisi vuotta neuvottelut ovat olleet oikeastaan jäissä. Ja ensi tiistaina Moskovassa seuraavat 5 plus 2 neuvottelut jatkavat. Ja silloin Moldovan kannalta tärkeät viralliset neuvottelut jatkuvat. Ja mitä tulee sitten viisumihelpotuksiin, niin tekstissä viitataan tähän myöskin. Sanottakoon, että omassakin tekstissämme on olemassa määräyksiä, jotka liittyvät viisumivuoropuheluun. Ja yhdessä Moldovan neuvotteluvaltuuskunnan kanssa olemme päättäneet aloittaa neuvottelut tästäkin, kunhan viisumidialogi on edennyt riittävän pitkälle. Me katsomme, minkälaisia mahdollisuuksia Moldovan kansalaisilla olisi pidemmällä aikavälillä päästä viisumitta Euroopan unionin alueelle. Ja sitten tämä syrjinnän vastainen lainsäädäntö, siihenkin täällä on viitattu. Kyllä siitä olemme keskustelleet myöskin viisumihelpotuskeskustelujen yhteydessä. Maaliskuussa hallitus kuitenkin päätti, että tätä, sopimu, tätä lakiehdotusta ei enää käsiteltäisiin, mutta moldovalaiset kumppanit ovat ilmoittaneet, että parlamentti tulee vielä tämän vuoden puolella ottamaan tämän lakiehdotuksen uudestaan käsiteltäväkseen. Ja mitä tulee viisumihelpotusprosessiin, niin voin kertoa teille, että olemme päässeet hyvinkin pitkälle neuvotteluissamme. EUn toimintaohjelma on välitetty Malmströmin toimesta jo tammikuussa Moldovan hallitukselle ja hallituksen pitää nyt vain transponoida nämä ehdotukset siten, että jäsenvaltiot voivat hyväksyä viisumihelpotukset. Eli tilanne on hyvin selvä, me tiedämme mitä on vielä tehtävä. On tietenkin selvää, että tulevaa on vaikea lähteä ennakoimaan, mutta korostettakoon, että nyt meidän tulee panostaa enemmänkin laatuun eikä niinkään tähän nopeuteen. Mitä tulee DCFTAhan, niin se on tietenkin keskeinen osa tässä sopimuksessa. Ja on tärkeää, että mahdollisimman nopeasti voidaan aloittaa neuvottelut tästä kattavasta vapakauppasopimuksesta, vapakauppa aluekysymyksestä Mutta me tarvitsemme kattavan mandaatin näiden neuvotteluiden aloittamiseksi. Ulkosuhdehallinto toimii koordinaattorina ja yhdessä komission kanssa me olemme pyrkineet pyrkimässä tähän vapakauppa aluesopimukseen ja tarkoituksena on, että viime vuoden syksyn suositukset voitaisiin panna täytäntöön, jotta neuvottelut voidaan aloittaa. Ja Moldova on ilmoittanut, että se panee täytäntöön nämä suositukset. Ja näin tätä neuvottelun mandaattia ollaan valmistelemassa. Keväällä tämä on esitetty neuvostolle hyväksyttäväksi ja nyt vain odotamme vihreää valoa. Ja sitten EU-Moldova PCA-sopimuksen liittyen ilolla voin panna merkille, että me olemme tätä jo tarkastelleet juristiemme kanssa ja me tulemme Moldovan neuvotteluvaltuuskunnalle ehdottamaan, että tekstissä viitattaisiin Moldovan osallisuuteen näissä ohjelmissa ja virastojen toiminnassa. Me voisimme viitata muun muassa tähän uuteen assosiaatiosopimukseen, mutta tämä on vielä kesken tämä prosessi, mutta ihan lähitulevaisuudessa uutisia tälläkin saralla voi olla tarjolla. Haluaisin kiittää parlamenttia sen rakentavasta lähestymistavasta. me tulemme omassa tekstissämme myöskin viittaamaan tähän parlamentaariseen ulottuvuuteen. Lisäksi tekstissä viitataan parlamentin jäsenten oikeuteen saada tietoja käyttöönsä ja neuvotteluvaltuuskunta on valmis milloin tahansa päivittämään tietojanne aiheesta joko virallisin väylin AFET-valiokunnassa tai sitten esittelijän kautta. Ja ulkosuhdehallintohan on jatkuvasti yhteydessä Euroopan parlamentin edustajiin. Ja sitten uskakseni nämä viimeiset kaksi kysymystä. Ensinnäkin tähän saksalaiseen non-paperin liittyen. Kuten totesin, elämme paraikaa hyvin hektisiä aikoja. Valmistelemme paraikaa Moskovan tapaamista. Monia asiakirjoja on valmisteltu muun muassa Moldovan hallituksen ja Transnistrian asiakirjat. Pöydällä on myöskin Moskovan, Ukrainan, Etyjiin, EUn ja Yhdysvaltain asiakirja ja myöskin Berliinissä laadittu epävirallinen kokousasiakirja, jonka olen tietenkin nähnyt. Ja kyllä se on johdonmukainen ja kyllä Saksakin on rakentavassa hengessä tukenut meitä, vaikkakaan Saksa ei kuulu tähän 5 plus 2 ryhmään. Ja sitten tämä viimeisin kysymys, eli nämä tulokset, joihin voidaan päästä Puolan PJ-kauden aikana. Olemme tietoisia siitä, minkälainen merkitys Puolan PJ-kaudella on ja miten suuri merkitys itäisellä kumppanuudella tulee olemaan Puolan ohjelmassa. Mitä tulee Puolan puheenjohtajuuskauteen, niin toivoisin, että itäisen kumppanuuden huippukokous olisi menestyksekäs ja antaisi näin uutta pontta itäiseen kumppanuusprojektiin ja että saataisiin mahdollisimman konkreettisia tuloksia aikaiseksi. Ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta DCFTA-neuvottelut voidaan aloittaa ja että pääsisimme mahdollisimman pitkälle myöskin EUn viisumivapautus toimintaohjelman suhteen. Siitä olisi hyötyä Moldovan kumppaneille ja osoittaisi, miten tärkeää tämä itäinen kumppanuus on. Arvoisa herra puheenjohtaja, olen valmis kertomaan teille ja valiokuntanne jäsenille jatkossakin siitä, miten tämän projektin tiimoilta olemme edenneet. Kiitoksia. Eh, not only... Mekin kiitämme teitä tästä briefauksesta ja näistä vastauksista ja myöskin siitä, että olitte valmiita tulemaan tänne parlamenttiin aina kun meillä on näin tärkeitä asioita esityslistallamme. Sitten pyytäisin, että esittelijä Watson vielä tekee yhteenvedon tästä keskustelusta. Eli Watson, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää parlamentin kollegoita ehdotuksesta ja kiitän myös Lacekia hänen puheenvuorostaan. Kun katsoo tekstiä, niin toki sinne on jonkinmoisia kummallisuuksiakin päätynyt. Erässä kohdassa äh, puhutaan siitä, että tavaroiden pitäisi joustavasti liikkua rajan yli. Siinä on tullut transit ja traffic hieman ovat sekaantuneet keskenään. Sitten kollega huomautti, että ei pitäisi puhua pelkästään siitä, että Moldovasta tulisi menestystarina. Sehän on sitä jo nyt. Mutta kenties siitä voitaisiin puhua ensimmäisenä menestystarinana, tarinana, mallina muille – Mehän toivomme jatkoa tälle prosessille. On hienoa, että Puola puheenjohtajavaltiona on näin kiinnostunut tästä asiasta. Olen puhunut ulkoministerin kanssa ja tiedän, kuinka sitoutunut hän on siihen, että asiat sujuisivat joustavasti ja etenisivät Moldovan kanssa. McAvey puhui jäätyneestä konfliktista. Tietysti paljon riippuu siitä, miten 5 plus 2 ryhmän kokous Moskovassa ensi viikolla sujuu. Sitten Bas Belderille vastauksena voin sanoa, että olen tietoinen Saksan non-paperista, mutta katsotaan nyt, miten tämä prosessi etenee. Ja kenties sitten löydetään jonkinlainen huomio tähänkin mietintöön sijoitettavaksi ennen kuin mietintö hyväksytään. Olen kiitollinen Paskulle ja Bredalle eh, kommenteista ja odotan tarkistuksia. Niin kuin puheenjohtaja että tämä hetki on hyvin tärkeä Moldovalle. On lukuisia hyödyllisiä ehdotuksia, Mustanmeren strategia, viittaus siihen, niin kuin Schulz totesi. Kenties niin kuin Bas Belder ja muut ehdottivat, pitäisi tutkia sitä, voitaisiinko kohtaa M hieman vankentaa. Siinä kyse on syrjinnän vastaisesta lainsäädännöstä. Monet kollegat haluaisivat saada aikaiseksi edistystä Moldovassa syrjinnän vastaisessa työssä. Ja olen kiitollinen Korina Fusulle eh, selityksistä liittyen lainsäädäntöprosessiin tällä alalla aivan niin kuin Tarkovski ehdotti hieman eksplisiittisemmin sen suhteen, että voitaisiin liittyä tiettyihin virastoihin, niiden toimintaan. Meidän täytyy huomioida perustuslakituomioistuimen päätös. Tämä on varsin ongelmallinen kysymys Moldovassa ja siihen myös tällä viitattiin. Pidin kyllä Laitsakin vertaus kuvallisesta kielenkäytöstä jonkinlaisena rakennustyömaana. Meillähän on ulkosuhdehallinto ja sekin on melkomainen työmaa. Molemmissa tapauksissa toivomme, että nämä rakennustyömaat etenevät varsin ripeään tahtiin ja mielelläni teen yhteistyötä kollegoiden ja johtajan kanssa niin, että mietintö etenisi. Kiitos. Eh, Meillä on aikataulu, eli määräaika tarkistusten jättämiselle on 21. kesäkuuta puolelta päivin. 12. heinäkuuta käsittelemme tarkistuksia ja sitten valiokunnassa äänestetään 13. heinäkuuta ja täysistunnossa todennäköisesti syyskuussa äänestetään. Kiitän kaikkia puheenvuoron käyttäneitä, erityisesti pääjohtaja Laitsekia. Oli erittäin hienoa, että olette olleet tällä koko tämän ajan. Ja haluamme kiittää teitä vielä. Ja sitten, jotta saisimme vähän tätä hukattua aikaa kiinni, siirrymme seuraavaan kohtaan eli unionin vuotuisen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännökset. Ai jos Brock haluaa käyttää puheenvuoron, niin keskeytämme ja annamme hänelle puheenvuoron. Brock, olkaa hyvä. Ei. Herra puheenjohtaja, yksi pyyntö. Gultierin, Duffin ja muiden pyynnöstä toteaisin, että koska kokouksen annin mukaisesti meidän tulisi täällä todellakin ajaa EPn intressejä. Ja että meidän tulisi lyhyessä kannanotossa kertoa, että me haluamme tehostaa kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välistä yhteistyötä. Varmaan kaikille sopii, että ensi viikolla sopimisimme virallisesti tästä lyhyestä lausunnosta. Ehkäpä voisitte lähettää kollegoille tämän luonnoksen ja sitten ensi viikolla voisimme sen hyväksyä. Siitä olisi paljon hyötyä. Eli että riittävän ajoissa saamme tämän asian kuntoon, jotta me jää tässä jälkijunaan. Kiitoksia. Simo Konleja. Niin totta kai olen ihan samaa mieltä. Eli pyytäisin, että saataisiin tämä asia hyväksyttyä jo seuraavassa kokouksessa 21. päivä kesäkuuta. Ja näin voimme toimia juuri niin kuin te ehdotitte. Sitten Monits vielä haluaa puheenvuoron, olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia. Mielestäni tämä on hyvä, mutta nyt tuli tällainen ehdotus ja sitten nimetään esittelijä. Tästähän päätettiin koordinaattorin kokouksessa ja poliittiset ryhmät tästä ovat jo keskustelleet. Sì, äh, dunque il... Niin. Guartieri, oletteko... Te olette varmaan samaa mieltä, koska tästä on neuvoteltu. Jos on vastalauseita, niin voimme vielä käydä syvällisempää keskustelua, mutta ilmeisesti tämä ehdotus tuli kummaltakin osapuolelta, eli päätin antaa nyt tämän tehtävän näin, jotta aikataulusta voidaan pitää kiinni. Ai, Peti. Niin, haluaisimme vähän selvityksiä tästä menettelystä. Kaksi ryhmää, kahdesta ryhmästä tulee kaksi jäsentä ja he tekevät sitten sopimuksen päätöslausemasta ja siitä, että nimetään esittelijä. Täällä on kuitenkin seitsemän poliittista ryhmää parlamentissa, ja varmaan nyt jonkinlainen menettely on, kun tehdään tämän tyyppisiä päätöksiä. En nyt tätä sinänsä vastusta, mutta haluaisin tietää, mitä menettelyä tässä on sovellettu. Eh, no, kumpikin päätti noudattaa tätä menettelyä sekä Gualtieri että Brock, ja emme sitten tehneet muuta kuin vahvistimme myöhemmin tämän. Tämä nyt on lopullinen ratkaisu tähän kysymykseen. Sitten vielä Gualtieri. Niin, en nyt tähän osaa antaa selvitystä, mutta Afetissa oli jo annettu tämä tehtävä kolmelle jäsenelle. He neuvottelivat kansallisten parlamenttien kanssa tästä aiheesta ulkoasianvalikunnan nimissä. Ja nyt sitten on tehty ehdotus että käännettäisiin tai tehtäisiin tästä tekstistä nyt konkreettisia toimia. Näistähän sitten keskustellaan ensi viikolla. Eli kyseessä on aihe, jota on jo käsitelty koordinaattorin kouksessa ja kaikki poliittiset ryhmät olivat siellä läsnä. Tämä era just... Niin, tämän jo tiesimme, mutta tämä oli teille pieni yksityiskohta, koska tätä pyysitte. Sitten voimme siirtyä unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettaviin varainhoitosäännöksiin. Esittelijä on Brandner. Ja tämä on budjettivaliokunnalle laadittu lausunto, joka pitäisi hyväksyä heinäkuuhun mennessä. Ja tämä koskee varanhoitoasetuksen uudistamista Euroopan unionissa. Tässä on noudatettu tavanomaista lainsäädäntöjärjestystä, yhteispäätösmenettelyä, eli hyväksyminen vaatii huomattavan ajan. Ja Brandner saa puheenvuoron. Hän saa esitellä tätä lainsäädäntöesitystään valiokunnalle. Olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Ich wollte auch sagen, dass wir Paljon kiitoksia, niin minäkin halusin lisätä tähän edelliseen kysymykseen liittyen, että koordinaattoreiden keskuudessa me tätä asiaa käsittelimme. No niin, sitten tähän omaan asiaani. Ja koska asiakirjat ja keskustelut on käyty englanniksi ja asiakirja on laadittu englanniksi, niin käytän tässä myöskin englannin kieltä. Ihan lyhyesti taustoista ja tarkoitusperistä. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä viime viikosta kokouksesta Strasbourgissa. Siitä oli paljon hyötyä tekstiä laadittaessa. Keskeisimpänä tavoitteena on nopeuden ja joustavuuden lisääminen EU-tuen osalta. Tekstissä oli hätätilanteita, luonnonkatastrofeja varten varatut tukiohjelmat, mutta me haluaisimme tässä mu- muistutettavan siitä, että rahoitustarpeita haluttaisiin muuttaa myöskin ottaen huomioon hyvin nopeat muutokset, jotka eivät ole luonnonmullistuksia, vaan kuten Pohjois-Afrikan muuttuneet tilanteet. Kyse on eräänlaisesta poliittisesta eikä niinkään luonnollisesta tsunamista. Ja toinen tärkeä seikka liittyy koordinaatiotoimintaan kansainvälisten avunantien kanssa ja tarkoituksena on saada aikaiseksi tällainen EU-tason rahasto. Meillä on olemassa YK ja Maailmanpankin rahastot, mutta EUlta ei tällaista vielä löydy. Ja nyt herää kysymys siitä, että kun EU tätä lähtee ajamaan, niin olisivatko jäsenvaltio tai Maailmanpankki tai YK mahdollisia panostamaan tähän järjestelmään? Ja jos näin tehdään, niin kuka sitten näitä rahastoja ja sen varoja hoitaa ja hallinnoi? Kollega Gressle totesi, että vain ainoastaan komissio voi hoitaa tämän tyyppisiä tehtäviä. Ehkä me voisimme toimia avoimemmin, eli että myös e- Euroopan investointipankki voisi hoitaa tämän asian, koska kysehän on usein myöskin tällaisista lainoista tai tietyissä tapauksissa YUTP-missio voisi tämän homman hoitaa. Eli ei toimita niin kuin komissio ehdottaa, että myös jäsenvaltiot tai jopa yksityisen sektorin pankit voisivat panna täytäntöön näitä tukipaketteja, vaan että meillä olisi vain muutama toimija, sellaiset toimijat, joilla on asiantuntemusta, kuten investointipankki. Sen verran tästä rahastokysymyksestä, että sehän on aika lailla uusi ajatus. Se tulisi melko lailla muuttamaan tätä nykyistä käytäntöä. Ja sitten hallinnon leikkaaminen ja kolmansien maiden tukeminen. Me tiedämme, että jotkut kolmannet maat eivät ole voineet vastata niihin haasteisiin, jotka EU on niille asettanut. Ja sitten tietenkin riskinhallintakysymys. Sitten näistä tarkistuksista ihan muutamaan haluaisin ottaa esille. Kollega Gressle on laatinut yhden tarkistuksen, jossa sanotaan, että mikäli humanitaarinen kriisi ja vastaavallisia ongelmia ilmenee joulukuun ensimmäisen jälkeen, niin me voimme käyttää jo tulevan vuoden budjetin varoja, ei ainoastaan kuluvan vuoden, vaan käytetään tätä frontloading-mahdollisuutta, eli tulevan budjettikauden varoja voitaisiin käyttää. En tiedä, onko tämä hyvä ajatus koska sehän tarkoittaisi mielestäni sitä, että komissio ei ainoastaan painostaisi jäsenvaltiota antamaan varaa, varoja käyttöön, vaan toimimaan hyvinkin ponnekkaasti muutenkin. Me tiedämme, että rahat eivät oikeastaan koskaan riitä, joten ehkäpä parempi toimia toisin, koska muuten jos tätä frontloadingia käytetään, niin silloin rahat loppuvat kyllä hyvin nopeasti. Minä olen hiukan epäileväisellä kannalla, mutta kollegat voivat kertoa omista näkemyksistään. Ja sitten kysymys siitä, että kenellä on toimenpanovalta. Mielenkiintoista. Mehän sanoimme, että että ulkosuhdehallinto vastaa omasta hallinnoista budjetistaan, mutta joskus vaan käy niin, että komission henkilöstöä on eikä niinkään ulkosuhdehallinnon henkilöstöä näissä edustustoissa. Eli väkeä ei ole riittävästi paikalla, joten ulkosuhde hallinto pyytää, että tämä tehtävä voitaisiin käytännön syistä delegoida takaisin komissiolle, ja minun mielestäni se on ihan hyvin mahdollista. Ja sitten vanha Afetin juttu, eli se, että YUTP-missiolle olisi oma budjettikohta, tämä ei ole mikään uusi asia, mutta se pitäisi ottaa tässä huomioon. Ja sitten tämä budjettitukikysymys. kysymys Tähän liittyen Gressle esitti oman kattavan tarkistuksensa, mutta muistutettakoon, että asiasta on pöydällä komission vihreä kirja ja myöhemmässä vaiheessa komissio tulee tekemään omat ehdotuksensa, joten meidän ei tulisi ennakoida tulevia keskusteluja aiheeseen liittyen. ehkäpä meidän tulisi odottaa, että tämä prosessi on saavuttanut päätöspisteensä ja vasta sitten lähteä tekemään päätöksiä. Joko jätämme sen kokonaan pois tai sitten jättämme sen tähän näin ja katsotaan mitä tuleman pitää. sitten tähän valvonta-aspektiin Gresle esittää omia hyviä ehdotuksiaan, mutta me tiedämme, että monissa maissa korruptio on ongelma ja se pätee myöskin parlamentteihin, joten meidän täytyy varmistaa, että tässäkin löytämme tasapainoisen lähestymistavan. Ja sitten tämä keskeinen tietopankki, keskitetty tietopankki, josta löytyisi tietoa niistä henkilöistä ja tahoista, jotka eivät ole kyenneet toimimaan määräysten mukaisesti. Ja Gressle ehdottaa, että tämä luettelo, tämä musta lista olisi julkinen. Euroopassa se ehkä toimii, mutta muualla päin välttämättä tämä ei ole hyvä asia. Siellä ei ole tällaista tietosuojalainsäädäntöä olemassa. Eli tämä voitaisiin julkistaa niissä maissa, joissa myöskin tietosuojamääräykset ovat kunnossa. Ja näistä rahastosta jo puhuinkin. Ja sitten vielä yksi kohta. Johdantosan kappaleista puhuttaessa mainitsin jo, että kun katsotaan tätä, näitä poikkeustapauksia, milloin varoja voidaan vapauttaa hyvinkin nopeasti, niin sanomme, että niissä tapauksissa, joissa voi syntyä aseellisia selkkauksia tai että on demo, demokratiaan toteutumiseen liittyviä ongelmia, niin niissä tapauksissa voidaan toimia nopeammin. Eli nämä asiat halusin ottaa esille ja nyt jäänkin mielenkiinnolla kuuntelemaan teidän kommenttejanne ja kysymyksiä. Kiitoksia sitten Gualtieri. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että tämä luonnos, jonka Brandner esitteli, on erittäin hyvä, koska siinä puhutaan monimutkaisesta ongelmasta, eli varainhoitoasetuksen uudistuksesta. Tässä on kaksi vaatimusta, jotka pitää yhdistää. Ensinnäkin avoimuuden valvonta, täsmälliset yksityiskohtaiset menettelyt, ja näin budjettiviranomainen voi valvoa, miten resursseja on käytetty EU:ssa. Ja toisaalta ja tämä on erityisen tärkeä vaatimus ulkosuhteissa. Eli meidän pitää olla joustavuutta, tehokkuutta ja oikea-aikaisuutta resurssien käytön suhteen. Komission ehdotuksessa ja myöskin esittelijän ehdotuksessa budjettivaliokunnassa on erilaisia yhdistelmiä näistä kahdesta vaatimuksesta, jotka sitten ovat vakuuttavia mutta niissä on myöskin kriittisiä kohtia. Eli Brandnerin luonnoksessa yritetään nyt korjata näitä kriittisiä kohtia ratkaisuin, jotka meille sopivat yleisesti ottaen. Eli resurssit, joita käytetään ensimmäinen joulukuuta jälkeen, eli voitaisiin käyttää seuraavan vuoden budjettia – sitten rahastokysymykset. Mutta kuitenkin täytyy asettaa rajoja. Jonkinlaisia, ehkä joustavia, mutta kuitenkin jonkinlaisia rajoja pitää olla näiden resurssien hallinnoinnissa. Ja mahdollisuus käyttää taantuvasti varoja kriisitapauksissa, jotka eivät liity pelkästään humanitaarisiin, vaan myöskin kriiseihin, jotka liittyvät siis kriisin hallintaan, politiikassa, eikä pelkästään siis katastrofien osalta. Ja sitten kolmansien maiden tarjouskilpailut, ja pitäisi jollain tavalla rajoittaa näitä yhteyksiä varojen hallintaan. Eli tämä luonnos on hyvä. Tietysti haluan tukea tarkistusta, joka liittyy seuraavaan askeleeseen liittyen avoimuuteen. Meillähän on ollut pitkät neuvottelut kolmanteen suureen budjettikohtaan on nyt saatu uutu, uudistuksia, tätä pitää vielä laajentaa. Ja sitten on yksi kohta, joka on vielä ongelmallinen ja johon ei ole puututtu Brandnerin tekstissä. Gressle puhuu tästä artiklasta 55 varainhoitoasetuksesta, ja siinä puhutaan mahdollisuudesta että komissio hallinnoi budjettia, komission henkilöstö hallinnoi budjettia ja valtuuskuntien päälliköt tätä valvovat. No ehkä tässä on virhe. Jos kyse on nyt lisävaltuudesta, vai onko tässä sitten määritelty, että se, joka haluaa hoitaa tätä koordinointia, niin se on ihan oikein, mutta jos tässä halutaan supistaa valtuuskuntien päällikköjen toimintavaltaa, siis esimerkiksi komissiossa, tämähän näitä valtuuksia voidaan delegoida, ja jos näitä valtuuksia halutaan supistaa, no se sitten taas olisi huomattava muutos, joka liittyy ulkosuhdehallinnon tasapainoon, ja siinä tapauksessa me vastustamme tätä. Eli tämä, jos tämä nyt ei varmaankaan ollut budjettivaliokunnan esittelijän tarkoitus, mutta täytyy ehkä miettiä jotain sanamuotoa, jossa vähän täsmännetään tätä kohtaa. Kiitos. Grazie, onorevole Gualtieri. Kiitoksia, Gualtieri. Sitten Nemski, joka on myöskin EPPn varjoesittelijä. Uh, first of all, I would like... Kiitos. Ensin haluan onnitella eh, edustajia työstä tämän mietintö luonnoksen parissa. Kun otetaan huomioon se, että säännöistä pidetään kiinni unionin budjetin hallinnossa, niin parlamentti omine ehdotuksineen etenee oikeaan suuntaan niin, että varmistetaan veronmaksajien rahojen järkevä käyttö. Tuen erityisesti Brandnerin ehdotusta siitä, että olisi erillinen budjettikohta kaikille yhteisen ulkoturvallisuuspolitiikan missioille. Tietysti meillä on tiettyjä näkemyseroja me olemme eri mieltä varainhoitoasetuksesta. Minä katson, että ainoastaan komission pitäisi näitä rahastoja hallinnoida. Tehokkuus täytyy tätä kautta pystyä varmistamaan. Lisäksi tuen täysin kollegan näkemystä, Greslen näkemystä siitä, että yksityiset pankit tai investointipankin alaisilla toimijoilla ei ole mahdollisuutta hallinnoida unionin budjettia. Mehän puhumme veronmaksajien rahoista. Lisäkommenttejakin minulla olisi mielessäni, mutta haluaisin pyytää lisäselvitystä Brandnerilta tähän kysymykseen. Ja kenties oikeastaan voisin esittää vain yhden näistä kysymyksistä. Se liittyy artiklaan 53 ja siitä tehtyyn tarkistukseen Kyse on edustustojen henkilöstöstä. Viime vuonnahan päästiin sopimukseen toimielinten välillä. Näin komission hallinnointi voidaan delegoida tiettyille henkilöille. eas budjetin hallinto on kyseessä, olenko oikeassa, että tämä toimisi näin. Tämähän tuo mieleemme myös artiklan 120 ja kohdan 2, jossa viitataan takautuviin avustuksiin poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi silloin kun kriisinhallinta apu on kiireellistä, humanitaariset avustusoperaatiot olisivat tästä esimerkkinä, taikka silloin kun tilanne uhkaa eskaloitua aseelliseksi konfliktiksi kolmansissa maissa. Miksi tällainen selkeytys tarvitaan mielestänne? Ettekö katso, että aseellisen konfliktin rajoittaminen sisältyy tähän olemassa olevaan määrittelyyn, vai katsotteko, että nykyjärjestelmä ei toimi? Tässä viittaan talousavun nopeaan vapauttamiseen esimerkiksi Libyan konfliktin yhteydessä ja muissa lähidän valtioissa, vaikkakaan lainsäädäntötekstissä ei puhuta aseellisesta konfliktista. Kiitos. Grazie, onorevole Nemski. Kiitoksia. Sitten Jäätteenmäki, joka on Alden varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Thanks, Mr. Chairman. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Brantnerin hyvästä työstä, hyvästä yhteistyöstä. Ja viime viikon kokous oli erittäin hyvä ja sitä tarvittiin. Tämä osoittaa, että ulkoasianvaliokunnan yleisesti ottaen pitäisi keskittyä asioihin, jotka liittyvät budjettiin, sen täytäntöönpanoon ja kaikkiin asioihin, jotka liittyvät budjettimenettelyihin. Minä tuen Brandnerin tarkistuksia, mutta haluaisin sanoa, että henkilökohtaisesti olen aika skeptinen – suoraan budjettituen suhteen. En ole varma, että tässä mietinnössä pitäisi nyt käsitellä tätä, mutta ehkä tulevaisuudessa meidän täytyy vielä puuttua tähän kysymykseen. Meidän täytyy varmistaa, että varat menevät oikeaan osoitteeseen. Tällä hetkellä en siitä ole varma. Ja tämä koskee myöskin täytäntöönpanoa. Sitten puuttuisin vielä siihen, mistä Brandner puhui, eli se, että käytetään seuraavan vuoden budjettia. No olen tästäkin aika epäileväinen ja meidän täytyy harkita tätä asiaa hiukan enemmän, koska saattaisi käydä niin, että maaliskuussa budjetti on jo käytetty ja mitä sen jälkeen sitten tehdään, jos kaikki varat on jo käytetty. Ja lopuksi vielä pari tarkistusta, joita itse olen ehdottanut. Tarkistuskohtaan 31. Ehdottaisin lisää avoimuutta – että saataisiin päivitettyä tietoa nettisivuilta sen suhteen, miten varoja on käytetty ja mitä tuloksia on saatu. Mielestäni veronmaksajilla on oikeus tietää, mitä tuloksia on saatu ja miten varjoja on käytetty. Ja tämä auttaa myöskin meitä saamaan enemmän ihmisiä kiinnostumaan kehityskysymyksistä. Ja sitten toinen tarkistus, joka liittyy kohtaan 38. Ja tämä liittyy budjetin väärinkäyttöön joka vuosi on annettu tiettyjä summia Palestiinan hallitukselle – ja sitten vuoden puolivälistä lopussa on uusi budjetti ja tiedämme jo vuoden alussa, että näin tulee käymään. Ja mielestäni tässä nyt on käytetty väärin budjettia tai tässä on huonoa hallintoa tai tähän saattaa liittyä muitakin kysymyksiä. Eli vuoden alussa meidän on tiedettävä, miten varat käytetään. Ja tietysti saattaa olla jotain kysymyksiä, joita ei tiedetä etukäteen. Mutta tässä tapauksessa näin on käynyt jo monena vuotena. Eli kaikki tietävät, että tämä ei riitä, ja siitä huolimatta me ehdotamme, ehdotamme tiettyä summaa, ja sitten muutaman kuukauden kuluttua halutaan taas lisää. Kiitos. Kiitoksia. Brandner, teillä on sitten vielä loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Äh, Paljon kiitoksia näistä hyödyllisistä kommenteista. Minä käväisin nämä kommentit ihan järjestyksessä läpi. Ensinnäkin kollega Gualtierin kommenttiin. Kiitokset tästä, mitä sanoitte. Olen yhtä huolissani tästä artiklasta 55. Eli henkilöstöstä kysymyksestä. Jos te voisitte tarjota selkeämmän muotoilun, niin olisin hyvin kiitollinen. Tämä ei ole mikään rajoittava tekijä, vaan laajennetaan tätä soveltamismahdollisuutta, joten yritetään löytää sellainen yksiselitteinen muotoilu. Kollega Linski, niin mitä tulee näihin rahastoihin, olen Greslen kanssa samaa mieltä siitä. Vastustan sitä, mitä komissio ehdottaa, eli että yksityiset pankit voisivat hoitaa täytäntöönpanoa. Se menee liian pitkälle. Eli kuka voisi hoitaa EU-rahastoja? Mutta investointipankki voisi olla ihan pätevä, koska heillähän on asiantuntemusta aiheeseen liittyen, joten me voisimme rajata tätä ryhmän kokoa. Ei mentäisi niin pitkälle kuin komissio. Komissio menee kyllä tämän suhteen liian pitkälle. Sitten tämä toinen asia, eli 53 artiklan neljä kohta, eli uudelleen delegointi, niin komissiohan on toiminta määrärahojen implementoinnin siirtänyt eteenpäin – Me olemme saaneet e- edustustota tietoa, että heillä ei ole riittävästi henkilöstöä käytettävissä, joten he haluavat sitten siirtää tehtäviä takaisin komissiolle. Ja se on yllättävää, sillä neuvotteluiden aikana he halusivat tämän oikeuden itselleen ja sitten he huomaavatkin, että eipä tämä onnistukaan. Joten Nyt täytyisi tämä saada vain kuntoon. Valitettavasti tilanne nyt on tällainen. Ja sitten tähän 120 kohtaan liittyen, niin kysyitte, etteikö tämä riitä. Täällä sanotaan, että jos on olemassa uhka, että tästä syntyy aseellinen selkkaus, eli on uhka päällä, mutta ei vielä mitään muuta. Tällä hetkellähän tilanne on sellainen, että EU voi puuttua tilanteeseen, mikäli kriisi on edennyt jo niin pitkälle, että ennaltaehkäisevistä toimista ei ole enää hyötyä. Mutta mikäli on, ollaan siinä tilanteessa, että on olemassa merkkejä siitä, että tilanne ristäytyy käsistä, niin meillä ei ole mahdollisuutta puuttua tilanteeseen. Eli me vain haluamme, että me voimme riittävän varhaisessa vaiheessa puuttua tilanteeseen jotta voimme välttyä todellisilta kriisiltä tai aseelliselta silkkaukselta. Sitä tässä on yritetty sanoa. Kyse ei ole siitä, että nykyinen järjestelmä ei toimisi laisinkaan, mutta että me haluamme pystyä toimimaan nopeammin. Niin olen samaa mieltä kanssanne, että me puhumme myöskin budjettikysymyksestä, eli tämä ensimmäinen kommentti oli kyllä kuin naulan kantaan. Ilmeisesti tekin olette samaa mieltä, että meidän tulisi sanoa, että tätä asiaa tulisi käsitellä Devesen jäsenvaltiossa ja meidän ei tulisi lähteä ennakoimaan mitään. Te voitte esimerkiksi ehdottaa kohdan poistamista. Silloinhan tulos olisi sama. Ehkä se olisi paras ratkaisu, mutta katsotaan nyt, mitä muut ovat asiasta mieltä. Ja sitten artiklaan 31 liittyen tämä avoimuusehdotus, mikä ettei. Eli ei puhuta vain näistä edunsaajista, vaan myöskin näistä toimintamalleista. Ja artikla 38. Sen suhteen en nyt oikein tiedä, mitä pitäisi sanoa, sillä yhtäältä, niin kuin itsekin totesitte, on olemassa tilanteita, joissa komissio käyttää tätä toimintamahdollisuuttaan väärin hyväksi, mutta toisaalta taas esittelijä Gressle haluaisi rajoittaa tätä vain ainoastaan yhteen lisätalousarvioon, mutta se on taas liian rajallinen ratkaisumalli. Voihan olla mahdollista tarvitsemaan kaksi lisätalousarviota, joten se kultainen keskitie olisi se, että yhtäältä emme mene liian pitkälle, mutta emme toisaalta rajaa tätä vain ainoastaan yhteen lisätalousarvioon. Olen kanssani samaa mieltä siitä, että meidän tulisi saada piste tälle väärinkäytökselle. Ja kyllä kollega Gressle on toiminut hyvin rakentavassa hengessä ja teksti on pitkä kuin nälkävuosi, joten kyllä voidaan näiden tarkistusten perusteella sanoa, että hän on toiminut hyvin rakentavassa hengessä. Ihan muutamia muutoksia tähän on tarvinnut tehdä. Yleisesti ottaen teksti on kyllä kunnossa ja kyllä Kressle on toiminut hyvin rakentavalla tavalla ja kyllä yhteistyö on toiminut ja toivottavasti me saamme hyviä tuloksia aikaiseksi ja pyydän anteeksi, että tätä tekstiä ei ole sen aikaisemmin voitu tarjota teille luettavaksi. Vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa sain tämän asian hoidettavaksi, mutta minä uskon, että me olemme saaneet hyvää työtä tehtyä ja kiitokset teille omasta panoksestanne. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja 16. kesäkuuta on tarkistusten jättämisen määräaika kello 12 ja 21. päivä äänestämme, sitten kesäkuuta äänestämme valiokunnassa. Sitten viimeinen kohta esityslistalla, eli suhteista Israelin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan Bastian Bellerin raportti työryhmän vierailusta Israelin 24.–27. toukokuuta 2000. 11. Kuten tiedätte, eri valtuuskuntien puheenjohtajat voivat raportoida tehdyistä vierailuista. Hiljattain kuulimme De Rossan raportista valtuuskunnan vierailusta Palestiinan Jordanian alueella. Ja nyt sitten on vastaava tapaus. Ja Belder taas kävi Israelin toimielimissä. Ja nyt kuuntelemme teitä mielenkiinnolla. Eli Belder, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia, arvoisa herra puheenjohtaja. Arvokollegat, me kävimme siis Israelissa 24-27. toukokuuta välisenä aikana. Ja voidaan sanoa, että tilanne oli erittäin tyydyttävä. Ohjelma oli tietenkin täynnä ja meille tarjoutui mahdollisuus tutustua mielenkiintoisiin Israelin yhteiskunnan sosiaalisiin tekijöihin. Ja totuttuun tapaan toimimme niin, että meillä oli Knessetin kanssa yhteinen kokous – ensimmäisenä päivänä, 24. päivä, tapasimme Knesetin jäseniä. Ja kollega Stendli kertoi meille, mikä on Israelin ja tämän alueen tämänhetkinen tilanne ja sen jälkeen. Ja hän ilmoitti, että tilanne on vakaa. Sitten myöhempinä päivinä käsittelimme seuraaviakin aiheita Eli ihan yhteenvedonomaiset kertoisin, mitä me käsittelemme. Demokratia, kehitys Lähi-idässä. Israeli vastasi tähän sanomalla, että naapurimaiden Egyptin ja Syyrian tilanne on erittäin huolestuttava. Sitten toinen aihe, Palestiinan aikomus, että syyskuussa se yksipuolisesti julistaa oman valtionsa ja kaikki Knessetin jäsenet, myöskin opposition edustajat vaativat EUn toimijoita vastustamaan tätä toimintaa. Ja Kadivan puolesta, eli opposition puolesta, sanottiin, että Euroopan unionin ei pitäisi antaa minkälaista legitimiteettiä Hamasille erityisesti, kun katsotaan, millä tavalla Fatah ja Hamas ovat viime aikoina ottaneet yhteen. Ja sitten keskustelemme myöskin kahden keskisistä suhteista unionin ja Israelin välillä. Israelilaiset kollegat ovat tyytyväisiä siihen, että kansainvälisen kaupan valiokunnassa suhteita Israeliin on käsitelty. Lisäksi keskustelimme myöskin Iranista ja Euroopan islamisoitumisesta. Ja lopuksi vielä Knessetin puhemies Rofan Levrie päätti keskustelun ja hän ihan lyhyesti kertoi meille, että Israel on valmis sovinnon tekoon ja tekemään naapureiden kanssa sovinnon. Ja se onnistuu vain avoimin mielin toimien. Kyse on turvallisuudesta, ja on selvää, että Israelin tilanne on poikkeava ja Israel ei ole valmis tekemään yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka terrorin avulla pyrkivät tuhoamaan tämän valtion. Näin puhemies totesi. 25. päivä me keskustelimme Immigration Absorption Centerin edustajien kanssa siellä oli hyvin ponnekasti työtä tekeviä edustajia ja he kertoivat meille näistä kansallistamistoimenpiteistä. Me osallistuimme myöskin koulutusohjelmiin, jotka olivat erittäin mielenkiintoisia. Viimeisimpänä vierailupäivänä kävimme Tel Avivissä, vierailimme itsenäisyyshallissa ja tapasimme myöskin Tel Avivin pormestarin Hulaviivin. Ja lisäksi vierailimme Bialik Rosolin koulussa, jossa koulutetaan haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien lapsia, maahanmuuttajien ja niin poispäin lapsia. Ja lisäksi me keskustelimme myöskin lasten syrjinnästä ja väärin, heidän hankalan asemansa väärinkäytöstä. Ja voin puhua tässä koko valtauskunnan puolesta, että me olimme erittäin tyytyväisiä tähän vierailuun, erityisesti haluaisin kiittää sihteeristön edustajia Lars Nielsenin että Garigen panostusta. Ja lisäksi haluaisin kiittää kaikkia tulkkeja ja myöskin muita kollegoja heidän antamastaan avusta tämän meidän valtuuskuntamme vierailun aikana. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Derossa, joka on Palestiinan valtuuskunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, um, Mr. Albertini. Kiitos herra Albertini, kiitos Bastianille hänen kertomuksestaan matkasta Israeliin. On äärimmäisen tärkeää, että AFET kuulee valtuuskuntien kertomuksia Minä hiljan tein Afetille kertomuksen äh, vierailustamme Palestiinaan. Muutama kommentti. Täytyy panna merkille, että puhemies Buzek on nyt Israelissa. Hän on siellä neljän päivän vierailulla ja hän on pitänyt puheensa Knessetissä tänään. Minulla on kopio puheesta. Minusta se on hieno puhe. Hän esitteli hyvin tasapainoisen näkö kannan siihen, miten voisimme saattaa konfliktin päätökseen. Hän hyvin vahvasti otti kantaa siihen, että tarvitaan kiireellisiä suoria neuvotteluja palestiinalaisten ja israelaisten välillä. Me emme saa tälle alueelle rauhaa jos emme saa rauhaa Israelin ja palestinalaisten välille siltä pohjalta, joka takaa Israelin turvallisuuden, Israelin demokratian, israelilaisten ihmisoikeudet ja samat oikeudet, ihmisoikeudet ja demokratian palestinalaisille. Ja valtion, Israelin valtion rinnalle. On tärkeää, että pidämme nämä asiat mielessä poliittisissa keskusteluissamme. nykyponnistelut Israelin hallituksen taholta sen suhteen, että Palestina on tehnyt ehdotuksen, että YK on mentäisiin syyskuussa tämän asian kanssa. Tällä hetkellä Israelin ponnistelut sen sijaan, että pyrkii estämään asian viennin YK koohon olisi se, että pyrittäisiin aloittamaan neuvottelut aika käyvähiin. Bastian on ollut alueella, minä olen siellä käynyt ja parlamentin puhemies on siellä tällä hetkellä. Minun näkemykseni ja kaikkien tapaamieni henkilöiden näkemys on se, että aika todella loppuu. Vaikka Israel onnistuisikin pysäyttämään tämän Palestiinan yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen syyskuussa, niin lisäisikö se Israelin turvallisuutta? Millä tavalla se toisi rauhaa yhtään lähemmäksi? Tämä kysymys meidän on esitettävä itsellemme. Haluaisin vedota meihin kaikkiin niin, että taivuttelisimme israelaisia ja palestinalaisia olemaan vakavissaan, ryhtymään neuvottelemaan äh, lopullisesta statuksesta, loppu, lopullisesta ratkaisusta. Eurooppa on valmis auttamaan. Kaikki jäsenvaltiot ovat valmiina auttamaan. Ja on tärkeää, että toimimme näin. Kyse ei ole mikään nollasummapeli. Palestiinalaisten oikeuksien lisäämiseen ei pidä toteutua niin, että israelilaisten oikeudet pienenevät, eikä päinvastoin. Meidän on saatava lävitse se ajatus, että rauha on se, mitä tarvitaan. Demokratian etenemisen eteen tarvitaan eurooppalaisten apua ja myös palestiinalaisten ja israelilaisten apua. Jos me haluamme äh, rauhaa Palestiinaan, niin Israelilla ei voi olla parempaa naapuria kuin rauhanomainen Palestiina. Kiitoksia. Sitten Vigenin. Thank you, Chair. Kiitoksia. No ihan lyhyt kysymys. Belder erityisesti korosti tätä politiikkaa, eli että neuvotteluita ei voida käydä tahojen kanssa, jotka eivät tunnusta Israelin olemassaolo-oikeutta. Olisiko mahdollista miettiä jotain joustavuutta? Mehän tiedämme, että tämä liittyy Hamasiin. Ja tässä tapauksessa, olisiko mahdollista, että Israelin puoli tekisi eron Hamasin ja sitten hallituksen välillä, jossa on Hamasin edustajia? Koska mielestäni tässä on tietty ero. Eli jos Israel voisi olla vähän joustava, niin se voisi helpottaa tilannetta, jos siis halua löytyy tietysti. Kiitoksia. Sitten Konttis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την έκθεση που μας... Kiitokset. Sydämelliset kiitokset tästä selvityksestä Israelin vierailusta. Mutta haluaisin kuulla lisää tärkeästä aiheesta, eli Israelin tunnustamisesta. Nyt tämä kuulosti siltä, että tämä olisi vain pelkästään joku ehdotus, mutta YK tulee yleiskokouksessaan syyskuussa käsittelemään tätä asiaa, joten voisikohan Belder kertoa enemmän tästä, eli miten Israel tähän reagoi. Sitten toinen asia. Tarkoituksena on käydä myöskin Gaasan vyöhykkeellä. Viime vuonna tilanne oli aika hankala. Mikä on nytten tilanne? Aikooko Israel käsitellä asiaa samalla tavalla kuin viime vuonna? Niin, aika on kortilla, tiedän, mutta minä haluaisin saada vielä vähän lisää infoa. Erityisesti haluaisin kuulla, miltä tilanne näyttää hänen silmissään, eli onko ratkaisun merkkejä näkyvissä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Monit. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kävin Israelissa ja Palestiinassa viime viikolla – ja olin hyvin vaikuttunut tilanteesta Palestiinan väestön keskuudessa. Siellä, ei, siellä on järkyttely siitä, että Israelin viranomaiset eivät ole antaneet poliittisia vastauksia uusiin aloitteisiin. Tämä ei koske ainoastaan Arabian kevättä ja Egyptian muutoksia, vaan myöskin Hamasin ja Palestinan viranomaisen välistä sovittelua ja Israel ei ole hyväksynyt tätä sovitteluprosessia. Ja Israel ei myöskään hyväksy sitä, että vietäisiin asia YKhon ja sitä syytetään yksipuolisuudesta, mutta eihän tässä ole mitään, voi olla mitään monivälisempää kuin se, että mennään selvittämään kansainvälistä konfliktia YKhon. Ja siellä oltiin pettyneitä myöskin siihen, miten Euroopan parlamentin valtuuskunta otti kantaa Israelin kantaan, eli siellä kieltäydyttiin tai vastustettiin näiden kahden osapuolen välistä sopimusta. Ja kuitenkin kansainväliset analystit ja rauhan edistäjät esimerkiksi Truman-keskuksessa Yhdysvalloissa ovat puoltaneet tätä sovitteluprosessia Hamasin ja Fatahin välillä. Sillä tavalla voitaisiin edistää demokratiaa Palestiinassa ja voitaisiin pitää vuonna 2012 vaalit. Ja vaikka haluttaisiin neuvotella rauhasta, niin kenen, kuka sitten olisi neuvottelukumppani? No tietysti sen pitää olla joku, joka edustaa koko Palestiinan kansaa. Ja on vaarallista, että Euroopan parlamentti tai osa Euroopan parlamentista ottaa näin radikaalisti kantaa yhden osapuolen puolesta ilman mitään sävyeroja. Kun puhutaan suorista neuvotteluista, ja palestinaiset halusivat suoria neuvotteluita viime vuonna, ja ainoa ehto, joka liittyi siihen, liittyi näiden siirtokuntien rakentamiseen. Eli kolmen kuukauden moratorio olisi riittänyt heille, mutta Israel sanoi, että ei. Ja sitten Hamasille Israel sanoi ei. No sitten, että mennään YK, sehän sitä pidetään yksipuolisena. Israel sanoo ei. Eli ei, ei ole mitään ulospääsyä, jotta voitaisiin nyt käyttää hyväksi sitä uutta kansainvälistä dynamiikkaa, joka on syntymässä. Eikä tässä myöskään voida ylläpitää tämänhetkistä tilannetta, koska tämä konflikti on ollut jumissa jo vuosikausia. Ja mielestäni tämän muurin rakentaminen on yksipuolista ei vuoden 67 rajojen mukaan, vaan vielä kauempana. Ja mielestäni nämä siirtokunnat ja Geneven vuoden 49 sopimuksen rikkominen on myöskin yksipuolista sen sijaan, että vetäisin asia YKhan. Kiitos. Munitse conclude. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Angurakis. Ευχαριστώ Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Pari huomiota. Ensinnäkin tästä yhteisestä julkilausumasta, joka muotoiltiin valtuuskunnan vierailun jälkeen. Minäkään en ole tyytyväinen siihen, että tässä yhteisessä julkilausumassa todetaan että Palestiinan valtion olemassaolon tunnustaminen, tai no sanotaan näin, että Euroopan parlamentti vastustaa sitä, että valtio tunnustetaan. Kyse ei ole yksipuolisesta toiminnasta, vaan siitä, että kyse on hankalasta kysymyksestä. Ja tietääkseni Euroopan parlamentti ei ole mitään tällaista lausumaa päät hyväksynyt, joten en tiedä miksi tämä on tässä. Onko olemassa mitään perusteita tämän tyyppiselle lausumalle olemassakaan? Lisäksi olen sitä mieltä, että tämä ei ole parlamentin näkemysten mukainen väite eikä myöskään käytäntöä kuvastava huomio. Täällä sanotaan, että kumpikaan ei ole valmis sovinnon tekoon. Tällainen väite näin muotoiltuna ei ole hyväksyttävissä. Se ei ole tasapainoinen, eikä siitä ole hyötyä koko tilannetta silmällä pitäen. Sitten täällä viitataan arabivaltioiden muuttuneeseen tilanteeseen ja siihen, että radikaali islamilainen liikehdintä voisi johtaa tilanteen heikkenemiseen. Näin me kyllä mielestäni puutumme kyseisten maiden sisäpoliittisiin asioihin, ja tämä on kyllä vaarallista toimintaa. Toki vaaratekijöitä on olemassa, mutta mielestäni kyseisten maiden kansat ovat kykeneviä itse päättämään siitä, kuka pitää syrjäyttää ja kenen kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä. Kiitoksia. Ei honorevole. Kiitoksia ja sitten Belder saatte vielä loppupuheenvuoron. Ja, eh, Kiitos herra puheenjohtaja. Hyvät kollegat, oikein paljon kiitoksia näistä kriittisistä kommenteista. Haluaisin korostaa, että me istumme parlamentissa ja se tarkoittaa sitä, että valtuuskunnalla on määritellä oma kantansa. Enkä tiedä, mitä periaatetta vastaan me olisimme tässä rikkoneet. Mitä tulee kysymykseen koskien Fatahin ja Hamasin välistä suhdetta. Kysehän on siitä, että Hamasille on esitetty kvartetin puolelta selkeät vaatimukset, jotta neuvottelut voidaan aloittaa, mutta Hamas ei ole muuttanut kantaansa, eli ei se ole valmis tunnustamaan Israelia. Eli mitään liikehdintää ei ole ollut havaittavissa, ja nyt tässä viitataan Arabian kevääseen. Damaskussa, Damaskuksessa minulla on hyvä ystävä, joka kertoo minulle päivittäin tapa, alueen tapahtumista. Nyt ei voida kyllä puhua todellisesta mm, Arabian kevästä. Meidän täytyy muistaa, että nyt kaivataan avointa lähestymistapaa ja olen toki yhtä lailla huolissani tilanteesta kuin israelilaiset, mutta asiahan on nyt niin, että valtuuskuntamme keskusteli monien Knessetin edustajien kanssa ja he totesivat tähän Fatahin ja Hamasin väliseen suhteeseen liittyen, että he eivät voi missään nimessä hyväksyä sitä, että sovinnon teko hyväksytään, mutta Fatah ei missään nimessä ole valmis tai äh, Hamas ei ole missään nimessä valmis joustamaan omissa kannanotoissaan Israelin suhteen. Ja puhemieskin ilmoitti, että me olemme teke- valmiita tekemään äh, hyvin paljon, mutta emme ole valmiita antamaan minkäänlaista blankosekkiä yhtään kenellekään. Kiitoksia. Bene, grazie. No niin, kiitoksia, Belder voimme päättää kokouksen tähän ja sitten tapaamme huomenna aamulla kello yhdeksän ja silloin paikalla on Unkarin ulkoministeri Unkarin puheenjohtajakauden päätteeksi. Kokous päättyy, kiitos.